Okay, colleagues, can we start, please? Kiitos kollegat, voisimmeko jo aloitella? Ensinnäkin puheenjohtajan ilmoitukset. Ennen kuin kerron koordinaattorien kokouksesta, kertoisin valiokunnalle, että Neljän vuoden työn jälkeen sihteeristö Janis jättää meidät. Hän on vastaamassa uuteen haasteeseen. Hän menee yhteispäätösmenettelyyksikköön. Siis tämän päivän jälkeen. Hän on ollut monissa asioissa mukana täälläkin, mutta ja on uurastanut kovasti ja minulle suureksi avuksi, kun puheenjohtajalla on ollut. Haluaisin teidän puhe, pu, puolestanne toivottaa hänelle kaikkia hyvää uusissa yhteispäätöshankkeissa. Varmasti vielä näemme häntä nimenomaan siinä tehtävässä. Neuvosto nyt ei koskaan suostu kuitenkaan mihin parlamenttiin haluaisi mennä. Ehkä häntä nähdään siinä tehtävässä enemmänkin. Voin varmasti kiittää häntä Kiitoksia kovasti Janis. Okay. Selvä koordinaattoreiden kokouksesta. Kaksi ensinnäkin asetustilastoista liittyen tavarakuljetuksiin maanteitse epäilemättä yllättynette, että puheenjohtaja hoitaa tämän Siinä tulee vielä muutkin tilastomietinnöt, jotka hän on saanut viime kuukausina. Sitten asetus, joka liittyy tukeen kansanpuolueessa tämän meripolitiikkaa käsittelevän sitten lausunnoista. 2009 vastuuvapaus, yleinen talousarvio kansanpuolueelle lausuntoa varten. Sitten vastuuvapaus eri virastojen osa EMSA, EASA, Rautatie, Cesar. Se haluat, ne halutaan panna yhteen. ALDE saa sen. Sitten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, joka liittyy markkinavalvontaan, kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot, ja nelipyöräiset ajoneuvot. ECR nimittää valmistelijan lausuntoon. Sovittiin, että mitä lausuntoa ei tehdä. liittyen neuvoston päätökseen, yksityiskohtaisiin sääntöihin, palveluun saatavuudesta GMSn osalta – ja sitten sovittiin, että Libe saa hoitaa valiokuntaloitteisen mietinnän liittyen yleislähestymistapaan PNR-tietojen siirtoon semmoinen SD-ryhmänä, mutta vielä ei tiedetä, aikooko Libe laatia sitä mietinnön vai ei. Siinä päätökset koordinaattoreiden kokouksesta liittyen mietintöihin ja lausuntoihin Mielenkiinnolla jäämme olettelemaan nimiä näihin tehtäviin, toivottavasti lähitulevaisuudessa. Seuraava kohta. Sitten Sure-valiokunnan annettavat painopistealueemme. Me olemme päättäneet, että Haag, Haug, Sure-valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä Polelo tulisivat marraskuun kokoukseemme – me joudumme hyväksymään lausuntoluonnoksen tammikuuhun mennessä tammikuun kokouksessamme suurevaliokuntaan. Komiteamenettelystä pysyvä esittelijä kertoi koordinaattoreille palautuksista valiokuntiin. Se liittyy siviili-ilmailun henkilöstöön. Tämä luonnos tulee hyväksyttäväksi joulukuussa. Uudet säännöt määritellään luville – myös harrastajalentäjille. Esittelijä Elka Trau esitti, että tapaamme herra Gudun kanssa, kun hänestä tulee EASan pääjohtaja 9. marraskuuta. Otettaisiin tämä aihe esille hänen kanssaan. Kerron myös koordinaattoreille Kolitsekin pyynnöstä ottaa käsittelyyn liitolentokoneet, ne kesäkuussa Itävallassa oli tämän tyyppinen laite onnettomuudessakin. Sitten tnt hankkeiden tuleva rahoitus, koordinaattorit keskustelivat eri rahoitusmahdollisuuksia TNTille. teille Siihen palataan 13. marraskuuta, kunhan on kuultu poliittisia ryhmiä. Muissa asioissa eurovinjetti esittelijä kertoi lyhyesti poliittisesta sopimuksesta Eurovinjetistä. Hän esitti, että mietitään jatkoa puheenjohtajavaltion Belgian aikana ensimmäisen käsittelyn perusteella parlamentissa koordinaattorit hyväksyvät tämän alustavan valtuutuksen, kunhan esittelijä kertoo jatkossakin edistyksestä. Suhteista kansallisiin parlamentteihin komission työohjelmaan yli 2011 perusteella koordinaattorit päättivät, että me keskustelemme marraskuun kokouksessa sellaisista aiheista, jotka olisivat yhteistyön aiheita kansallisten parlamenttien kanssa 2011. Seuraavaksi koordinaattorit järjestävät ylimääräisen kokouksen komission kanssa 16. päivä marraskuuta – Siinä päivitetään lentoyhtiöiden mustaalista. Sitten köyhyyttä kehittelevä foorum ja rahoituskriisi. Se on lykätty 27. ja 8. tammikuuta ensi vuonna. Meidän kantamme hyväksyttiin kirjallisessa menettelyssä lokakuun 12. päivä, mutta valiokuntien puheenjohtajakokous halusi sitä lykättäväksi tammikuulle. Vielä kertoisin jäsenille, että koordinaattorille kerrottaisiin, jos joku on menossa Schipholil marraskuussa. Muistuttaisin vain, että se on avoin kaikille jäsenille valiokunnassa. Jos olette kiinnostunut, kertokaa koordinaattoreille. Ja siinä katsotaan vartaloskannereiden turvallisuutta. Päätimme lähettää komission jäsenelle myös kirjeen liittyen siihen seurantaan, jota komissio aikoo tehdä meidän päätöslausiemme pohjalta. Tämä liittyy muassa korrupt- vararikkoihin. Tässä on mietitty eri vaihtoehtoja. Myös vaikutustutkimus tehdään ja se on perustana komission esitylle, joka esitellään tänä vuonna vielä. komission jäsen tulee varmasti tänne, kunhan hän on saanut vaikutusselvityksen ja ehdotuksen. Lichtenberg otti esille myös matkut, matkat Strasbourgiin, mutta sitten suosittelemme, että tämä tulee sitten esityslistalle, kun lopullisesti hyväksymme kalenterin. Kansanpuolue kertoi myös, että haluaisivat jotain antaa tuhkapillikriisille niin, että olisi jonkinlainen aloite sen osalta, miten reagoida, jos sitten sellainen tulee vastaan jatkossa. Tässä tulokset koordinaattoreiden kokouksesta. Onko jollain kysymyksiä? If not, thank... Jos ei, niin, ole hyvä. Brian, it just came up. Uh, niin, ähm, kysymys siitä, äh, milloin saamme tästä tietoa, koska tämähän on mini-istunto tällöin kymmenen päivän iltapäivällä. Milloin palaamme? Eiköhän kolmeksi päästä takaisin. Äänestyksen nimittäin pitäisi päästä ennen kuin täysistunto alkaa. Selvä. No niin, näin sovittu. Sitten seuraavaan kohtaan. Euroopan yhteisön ja kansainvälinen turvallisuutta koskeva sopimus, luonnoksen hyväksyminen. Siis me äänestämme siitä. We have to do a test vote to just ensure that... Me joudumme vain testaamaan ensin, että nämä kaikki toimii. Koeäänestys alkaa. As everybody... Ovatko kaikki aina Mihail joku ilman? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kramer ilman mikrofonia. Selvä. Sitten jälkiistuntoa. Selvä. Aika hyvä, jotta tämä on nimittäin monimutkainen äänestysluettelo. Voidaanko ruveta äänestämään? Tarkistuksia ei ole. Lopullinen äänestystikaun mietinnöstä. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 29 puolesta. Yksikään ei vastustanut eikä tyhjäkään äänestänyt. On 30 Kramerin kerää. Voimme onnitella häntä, vaikka hän olekaan. Thank you, thank you. Kiitos, kiitos. What 10 minuutin tauko nyt. 9.30. Silloin on seuraava kohta Keskustelu Euroopan laajuisen liikenneverkon koordinaattoreiden kanssa Rouva Päis ja Valentele Oliver. So please be back for just... Tulkapa takaisin ennen kuin 9.30. Okay, colleagues. No niin, kollegat. Voisimmeko istutua? Selitän teille hiukkasen, miten aion tämän hoitaa. Minä pyydän, että sekä molemmat te, te, te koordinaattorit Rova Pais ja herra Valente puhuvat teille kymmenisen minuuttia. Ja sen, että minä olen kyllä tiukka koordinaattoreiden kanssakin, yhtä tiukka kuin teidän kanssannekin. Sitten kysymykset. Koordinaattorit ensin ja sitten muut takariviläiset niin, että mahdollisimman moni saa kysymyksensä esittää. Ettei vain toiseta. Ensin koordinaattorit, sitten te sen jälkeen vastaavat. Se toistetaan samaan tyyliin sitten koko aamupäivän ja iltapäivän ajan. Eli pitämättä puhetta pyydän, no naiset ensin, jolle se, jos se sopii Valentelle, Karla Pais voisi kertoa meille kymmenisen minuuttia. Sen jälkeen hänellä Valenteen. No. <laughs> Traffic's not been good for recent weeks. So, it's that microphone, Carlos. No niin, Carlos, mikrofoni päälle. Siitä paina. Thank you. Uh, Kiitos, Brian. Hyvät ähm, edustajat, jos ähm, pyydätte neuvoja liikenteestä tässä kaupungissa, niin minulla olisi tiettyä sanottavaa. Mutta aloitan nyt kuitenkin puhumaan tästä aiheesta, jonka takia olen täällä. Minulla on kaksi ensisijaista hanketta, eli Sein Shelt ja toinen sitten tämä Donavan projekti, mikrostrategia siellä. Eli nämä ovat todella tärkeitä hankkeita, sillä tämä takaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan Tämä vuosi sattuu, tämä raportti sattuu samaan aikaan puolivälin arvioinnin kanssa. Jos katsomme, onko ollut edistystä, niin voin sanoa, että toisaalta kyllä, toisaalta taas ei, ja selitän tästä tarkemmin myöhemmin. Aloitin tämän vuoden sillä tavoitteella, että, että vahvistaisimme jo aloitettuja hankkeita, etenkin että saisimme tämän yhteisen julistuksen näistä suuntaviivoista julkistettua. Tämä suuntaviivoja, jotta voimme yhdistää esimerkiksi ympäristön suojelijoiden intressit ja, ja sitten liikennealan edustajien e, intressit näillä alueilla. Eli meillä on siis tämmöinen yhteinen julistus ja siinä me pyydämme ihmisiä muodostamaan seurantaryhmän, jotta tämä projekti on kaikkien projekti. Tämä on juuri tärkeää tässä seikassa. Aloitan tässä nyt Tonavan hankkeesta. Tässä on kaksi hanketta. Bulgariassa ja Romaniassa. Toinen siis Bulgariassa ja toinen Romaniassa. Romanian hanke sujuu hyvin. Se on nyt tuotu rakennerahaston puitteisiin ja tämä antaa meille enemmän ähm, äh, varoja ja aikaa. Seuraavana kahtena kautena meillä on äh, seurantaa Tämä on yksi tärkeimmistä aiheista tällä alueella. Eli Eli seuraamme tämän lajin liikkumista tällä alueella. Romanien ja Bulgarian hankkeet suivat suunnitelmien mukaan. Sitten Unkarissa siellä tehdään tutkimusta. Tutkimus sujui hyvin ja ähm, meillä on hieman vaikeuksia, sillä hallitus on vaihtunut ja silloin meidän pitää aina aloittaa työt alusta. Ministerithän tarvitsevat muutaman kuukauden ennen kuin he tutustuvat näihin hankkeisiin. Kyllä, voisin kyllä mielelläni kahvin ottaa tässä välissä. en, on vaikea tehdä työtä maassa, jossa hallitus ei tiedä, mitä itse asiassa minä teen siellä. Joten äh, kun on uusi hallitus, niin pitää odottaa muutama kuukausi. Unkarissa ja Slovakiassa ollaan nyt herkässä asemassa. Molemmat haluavat jotakin yleensä samaa asiaa. Sitten Itävalta. Itävalta on se maa, jota tarkoitin, kun sanon, että joskus teemme taka, äh, askeleita taaksepäin. Aikaisemmin Itävalta oli esimerkki. Tämä oli loistava hanke. Loistava hanke kansallisessa äh, maisemassa. Ja yhtäkkiä oikeita lupia ei ollut ja nyt koko hanke minun mielestäni jatkuu loputtomiin, sillä nyt vasta 20, 2022 yritetään saada projekti päätökseen. Toivottavasti kuitenkin saamme sen nopeammin päätökseen. Ja sitten kaksi äm, vaikeata osiota Saksassa. Tämä on tärkeä osa Tonava, Tonavan alueella, sillä tämä on se osa jossa Reinin ja Mainin jokien äm, äm, ne saadaan yhdistettyä siis täällä Störin alueella. Tästä tehdään tutkimusta, joka aloitettiin 2008. Ja tässä on myös ollut olemassa seurantaryhmä, jossa on kaikki osapuolet mukana, ympäristön suojelijat, varustamojen ihmiset, liikennealan edustajat. Siellä on nyt alustava mielipide se, että kaikki sujuu hyvin. Tietysti on hetkiä, jolloin ollaan pessimistisiä. Ja tätä tilannetta todellakin pitää seurata. Senan taas on hyvin mielenkiintoinen hanke, sillä siellä ei ole ympäristöllisiä ongelmia, mutta rahoituskysymyksiä kyllä. Miten korkea tulli esimerkiksi olisi? Kaikki liikenteen edustajat sinänsä hyväksyvät tämän tullin, mutta miten korkea sen pitäisi olla? Tämä on juuri se kysymys tällä hetkellä. Toivon, että hanke on menestys, sillä Senanor todellakin yhdistää monia alueita. Tämä on tärkeä herätys näille kaikille alueille. Belgiassa ja Hollannissa töitä tehdään ja kanali avataan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Pariisi saadaan yhdistettyä tähän alueeseen. Um, Kiitoksia sitten Valente. Nyt mennään merille. Kiitos puheenjohtaja. En toista näitä strategisia puitteita, joihin viitasin. Mitä mahdollisuuksia Euroopassa on satamien osalta? Sitä on paljonkin, se on suuri, Olen jatkanut keskustelujani sidosryhmien kanssa. Kolmen vuoden aikana olen, olen puhunut yli 300 ihmisen kanssa. Uus, kaikki lähes aktiivisia toimijoita, merimiehiä, kapteeneita, yrittäjiä. Olen tavannut monia ihmisiä Olen kiertänyt kyllä kaikki merivaltiot Euroopassa. Kun olen ollut yhteydessä ihmisten kanssa. Eh, Muistan, että oli suurta huolta ehdokkuuksista. Nyt voin sanoa, että nyt suuntaus on muuttunut. Sitten viime raportoinnin komissio jäsenvaltioiden ja parlamentin tuella päätti panna asiat tärkeysjärjestykseen ja laatia työohjelma ja sitten sen jälkeen toteuttaa se. Nämä muutokset tärkeysjärjestyydessä ovat olleet hyvin myönteisiä, ainakin tähän mennessä. Me olemme saaneet 14 tukikelpoista ehdotusta tarjouskilpailuumme. Tämä vastaa lähes 150 miljoonaa euroa. Kymmenkertainen budjetti verrattuna tarjouskilpailuun. Ja siellä on yli 185 miljoonaa pyydetty myös. Se on kaksinkertainen kuin mitä on käytettävissä. Metodologia on kehittynyt samaan suuntaan, sanoisinko, kiinnittäen huomiota maailmankauppaan, sisämarkkinoihin, myös ahtaukseen, turvallisuuteen varsinkin, lastaukseen, satamien yhteyksiin, sisämaahan, logistiikkaan. Te tiedätte, aikaisemmissa raporteissani olen sanonut, miten tärkeää on miettiä koko matkaa satamista sisämaahan. Nyt olen tarkastellut kahta muuta asiaa. Ammattikoulutusta tämän alan ihmisten parissa ja siellä on myös selvää tarvetta strategiseen suuntautumiseen, koska tähän liittyy paljon vaihtoehtoja, kun pidetään naapurivaltiotkin mielessä. Ja minkälainen Täällä on suuria kaupparyhmittymiäkin. Täällä on paljon Välimeren maitakin. Minä olen korostanut, mikä merkitys on inhimillisellä tekijällä ketjussa koulutus ja ammattikoulutus. Minä jatkan niitä suosituksia, joita tein jo aikaisemmin. Niitä on 16, niitä liikaa, mutta useimmat tuntenivat ne jo entisistä kertomuksistani. Minä luen ne ihan nyt välittömästi, nopeasti. Minä suosittelin, että kiinnitetäisiin huomiotaan siihen, että integroidaan – satamien perusrakenteita, kauppamenettelyitä, tavaraliikennettä, informaatiojärjestelmää, strategiaa, ajoneuvostrategiaa. Toiseksi täytyy parantaa myös sisämaakytköksiä. Joskus se on pienestä asiasta kiinni yksityiskohdasta vain tässä yhteydessä, joka on huomioitava pieni Tämä tyypistä meidän täytyy pitää mielessä, jota joskus joku suurempikin asia totta kai kaikki sisämaa- ja satama täytyy yhdistää. Sitten me tarvitsemme jäljittämistä informaatiotekniikan avulla niin, että voidaan selvittää lisätä turvallisuutta ja varmuutta niin, että voidaan valvoa täysimittaisesti, ajantasaisesti toimituksia. Tähän tiedätte, että on turvallisuusvirasto olemassa. Se on Lissabonissa. Kannattaa muuten käydä siellä vierailulla. Se on tosi hyvä virasto. Tekee todella hyvää työtä jo se on valmis tekemään paljon muutakin. Lisäksi meidän täytyy paremmin ymmärtää, miten avata tämä ala. Minä korostan kovasti, että tutkimuksia tarvitaan sen selvittämiseksi, miten me toimisimme. Viides, paremmin tukea satamia ja satamatoimintoja, eli väyliä, kulkuväyliä, Moni osa Eurooppaa haluaa tällaisen hubin keskuksen ja järjestelmän sen ympärille. Minä suosin tätä kovasti. Me tarvitsemme tehokkuutta näissä suurissa keskuksissa. Nämä hubit, hubit, Toisin sanoen, tämä on tärkeä tavoite varsinkin rannikkolinjalla. Varsinkin jos, kun meillä on rannikkolinja yli 90 000 kilometriä, niin me voimme jär, näitä yhteyspisteitä panna eri puolille ja välttää maanteiden käyttöä ja turvautua merikuljetuksiin. Kuusi. Merten valtatiet lisäävät myös tätä en tähän nyt palaa sen enemmän, koska olen, olen sitä korostanut aikaisemminkin. Olin esittänyt, että olisi jonkinlainen Erasmus-verkko tähän myös. Ainoastaan ilmeisesti vain kolme maata eivät ole törmänneet ongelmiin henkilöstön ja koulutuksen kanssa. Kaikki muut ovat ja varmasti hyötyisivät tämän tyyppisestä verkosta, jos vain mahdollista on sellainen perustaa. Seitsemäs on kehittää toimintaa IT-alalla, integroida ongelmia, yhden luukun periaateen. On useitakin esimerkkejä, hyviäkin esimerkkejä. Siinä säästettäisiin paljon aikaa eri toimissa – se täytyy laajemminkin ottaa käyttöön. Todennäköisesti otetaan varmasti samat käyttöön kautta Euroopan, kun ajatellaan, kun ollaan rakentamassa yhtenäistä meritilaa. Sitten tekninen kehitys ja tutkimus laivojen kehittämiseksi, laitteiston kehittämiseksi. Näin voidaan vähentää päästöjä, lisätä turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Olen tähän viitannut, olen esittänyt, että meidän täytyy rajoittaa laivojen käyttöikää, kohentaa laivojen kuntoa. Teen paljon muitakin esityksiä tästä, mutta ainakin pitää kiinnittää tähän huomiota, koska se on mielestäni tärkeää. Tämä on johtanut hyvin tuloksiin. Meidän täytyy paremmin yhdistää eri rahoituspuitteet. Minä esitin viime vuonnakin, että meillä on yksi rahoitus näitä valtateitä varten, yksi väline, rakennerahastot, muun muassa investointirahasto, kaiken tyyppiset rahastot, mutta ihmiset tarvitsevat tässä osviittaa apua. Tällainen virasto on olemassakin yhden lukun toimintaa varten. Se on hyvä. Minä suosittan myös, että TNT-suuntavivoja sovelletaan kokemusten hyödyntämiseksi käytännöstä. Haluaisin, että tähän tarkistamiseen tämä tulisi myös mukaan, kun suuntavivoja muutetaan. Täytyy virkavaltaisuutta yksinkertaista, jos mahdollista, helpottaa esikuva-analyysiratkaisuja minä voimaperäisesti kyllä kehotan teitä tukemaan eurobonusjärjestelmää. Italialaisilla on ollut tällainen ekobonusjärjestelmä. Minun mielestäni olisi kovasti kiintoisaa, jos Euroopalla olisi yleinen järjestelmä. En nyt ekobonukseksi, sitä kun minä kutsun sitä eurobonukseksi, koska se annetaan – kuljettajille ja siinä pystytään välttämään paineet maanteillä. Eli minun mielestäni tämä on hyvä esimerkki, tämä italialainen ekobonus, joka voidaan ottaa käyttöön laajemminkin Euroopan tasolla. Totta kai on paljon ongelmia naapureittemme kanssa. Niitä on hyvä mieritellä myös Välimeren toisella rannalla Pohjois-Afrikassa. He ovat liian lähellä liian paljon ongelmia, mutta liian lähellä, että heitä voitaisiin unohtaa. Sitten it- itäinen, itäinen rajakin aiheuttaa ongelmia. He ovat kylläkin kovin halukkaita siellä rajan puolella. Emmekä voi unohtaa heitäkään, että sielläkin on satamia, mutta on hyvä katsoa tätä integroidusti, kuten aikaisemminkin sanoin, niin että otetaan mukaan satamat, meriliikenne, varsinkin raideliikenteen kanssa. Totta kai täytyy pitää mielessä, että heillä on erilainen raideleveys, Venäjällä varsinkin, ja siksi tarvitaan jonkinlainen piste, missä voi muuttaa raideleveyttä tai käyttää sitten kahden tyyppistä radelevettä. Erityyppisiä polttoaineita on hyvä käyttää. Totta kai on turvallisempaa myös ajatellen hiilidioksidipäästöjä, partikkeleita ja niin edelleen, hiukkasia. LNG, nestekaasu tarvitsee oman verkkonsa, syöttöpisteensä. Me tarvitsemme verkoston varastoja lähempänä kuin nämä aikaisemmat. Joka tapauksessa tämä on paljon turvallisempaa, puhtaampaakin kuin nykyinen järjestelmä. Viittasin jo tarpeen. Eh. Joo, joo, minä lopetan. Minä luulen, että nyt on tarpeen saada aikatuloksen liikennepolitiikassa selkein tärkeysjärjestykseen. Ja aivan lopuksi kuvittelisin, että monet näistä suositukset ovat saaneet hyvän vastaanoton jo sidosryhmien puolellakin. Tulevina vuosina sitä ruvetaan täytäntöön panemaan niin, että ollaan tehokkaampia liikennejärjestelmissämme. Tuetaan kauppaa, mutta se rikastuttaa myös maailmankauppaa ja elämänlaatua. Thank you. Colleagues, I've got four coordinators. No niin, täällä on kolme, neljä koordinaattoria ja kolme jäsentä halunnut, aha, kahdeksan puhujaa nyt. Neljä minuuttia kukien, että, että sitten saadaan vastauksetkin koordinaattorilta. Olen pahoillani etukäteen, mutta aion olla tiukkana, kun on oltava tiukkana, että jos muutkin jotain haluavat sanoa. Kansan puolesta herra Grosch, neljä minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja Ensinnäkin kiittäisin koordinaattoreita, Karlaa ja muita kollegoita. Tässähän on paljon sanottavaa, paljon puhuttavaa, mutta aikataulu on tiukka, siksi puuttuisin vain muutamaan asiaan. Ensinnäkin, e, ja vuodesta vuoteen nämä raportit ovat puhut myöhästymisestä, ja tämä on tavallaan tällainen déjà vu-tilanne. Olisin iloinen, jos koordinaattorit myöhästymisten osalta ehkäpä voisivat olla hieman tiukempia, koska teidän mielipiteenne auttaa meitä arvioimaan ö, tietyissä kysymyksissä vähän perusteellisemmin, koska minusta ei voida hyväksyä sitä, esimerkiksi kun luin tämän Karlan mietinnön, että, että minun tuntemani maan ja Alankomaiden välillä on tiettävästi projekteja, jotka ovat ristiriidassa ympäristö- ja infrastruktuurien asioiden kanssa. No kyllä vissejä prioriteetteja täytyy painottaa nopeammin, enemmän paikan päällä. Ja prioriteetit täytyy määritellä tältä pohjalta, että näitä konflikteja voidaan välttää. Toinen kysymys koskee rahoitusta kohdassa 2.1. Olen kuullut tällaista äh, ranska, ranskalaista tullijärjestelmästä. Ei minä varsin huoli, huolissani olisi, että jos Ranskaan tulee tällainen tietullijärjestelmä, mutta olisin äh, halunnut joku selvityksen sanan, mitä tässä raportissa siitä sanotaan, miten se integroituu tai istuu Eurooppaan. Ja toinen alakysymys tai lisäkysymys on rahojen käyttö teidän sektorillanne, mutta tässä toisessa raportissahan minusta aika, aika heppoisesti puhutaan siitä. Haluaisin nyt tismalleen tietää, miten tämä 25 miljoonaa, jotka on, on tenni varattu ja 60 miljoonaa äh, Marko Polon, että mitä nyt tällä hetkellä on käytetty näistä rahoista, ja, tai mitä on aiotaan käyttöä, ja mitä äh, lyhyt, lyhyellä aikavälillä tullaan käyttämään. Viimeinen kysymys, viimeinen huomio Ne ehdotukset, joita te olette tehneet, Erityisesti nämä 12 konkreettista ehdotusta ovat pitkälti meidän ajamamme politiikan mukaisesti, jota me parlamentissa ja tässä valiokunnassa ajamme. Meidän täytyy yhdessä löytää sellainen tie, että voidaan vakuuttaa myös jäsenvaltiot siihen, että, että toimitaan yhtenäisemmin toiselta myös tarvitsemme tietyillä koulutussektoreilla enemmän, paljon enemmän investointeja ja on, jotta pystytään rakentamaan yhteydet satamista sisämaihin. Ja teidän raporttinne lienee kiinnostavaa myös silloin, kun huomenna käymme koherentin keskustelun aluekehitysvaliokunnan kanssa. Mitä tässä on kyllä mahdollisuuksia. Ja tämä on kovin kiinnostava teema nyt tämän meidän kannalta, miten johdonmukaisesti voidaan työskennellä Euroopan tasolla. Ja tässä uskonkin, että teidän raporttinne ovat kiinnostavia liikennevaliokunnan kannalta myös näiden suuntaviivojen arvioinnin kanssa ja TEN-verkkojen kannalta täytyy määritellä korrekti ja, ja johdonmukainen kohesiopolitiikka ja tietenkin myös teidän linjanne täytyy <clears throat> suunnata myös ympäristökomissaarin suuntaan, koska johdonmukaisuutta ei ole riittävästi ja te voitte kyllä vahvistaa meidän kanssamme sitä. Kiitoksia. Thanks, Mr. Alkadrawi for the SD. SDstä neljä minuuttia. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Äh, minulle on ilo saada kuunnella teidän alustuksianne ja kiitän äh, teitä. Ensimmäinen kysymykseni menee Rova Peisille. Tästä Tonava-hankkeesta haluaisin sanoa, että tonava asiantuntijamme ähm, rouva Tikau ei valitettavasti ole paikalla. En aio tästä puhua pitkään, mutta tässä on vielä ähm, viivästyksiä ja vaikeuksia, jotka johtuvat esimerkiksi hallitusten vaihdoksista ja poliittisista asioista. Haluaisin tietää, ettekö voisi antaa suositusta tulevaisuuden kannalta kokemustenne perusteella, niin että pitäisikö asiassa toimia ehkä eri lailla? Mikä on koordinaattorin rooli tässä? Pitäisikö hänellä olla vahvempi rooli, jotta nämä viivästykset voidaan välttää? Ehkä me voisimme EU-tasolla tehdä vielä enemmän. Ja sitten tämä pohjoinen yhteys. Tämä on rahoituskysymys, eli puhuitte näistä tulleista. Siinä asiassa haluaisin tietää, miten, mikä tämän tullin korkeus tai määrä on ja mihin ne varat käytetään. Onko tässä tiettyjä malleja? Voimme, olemme voineet lukea, että tämä olisi ehkä uhka myös EU-varojen vähenemisen kannalta. Jos on suuria viivästyksiä ja varoja vähennetään ja niitä ohjataan muihin hankkeisiin, niin silloin äm, varoja saatetaan vähentää jopa 44,3 miljoonaa euroa. Miten äh, tämän asian kanssa pitäisi toimia? Voin sanoa, että kaikki, kaikilla viranomaisilla on kyllä se tahto toteuttaa nämä toimet. Tutkimukset pitää saada päätökset ja, päätöksen ja työt pitää aloittaa, jotta määräaika saadaan pidettyä, joka on nyt tällä hetkellä 2016. Sitten herra Valentele Oliveira, teille haluaisin sanoa, että näissä asiakirjoissa näin, että sektori ei ollut, ole kovinkaan kiinnostunut tukemaan tätä mutta olen iloinen, että tämä itse asiassa ei ole näin. Jossain kuitenkin luin, että tämän sektorin kanssa olisi ongelmia. Ehkä voisitte vielä tarkentaa tätä, miten voisimme todellakin edetä. Lisäksi haluaisin tietää, mitä komissio vastaisi, vastasi teidän suosituksiinne. Onko ollut esikuva-analyysiä ja tutkimuksia. Miten komissio on reagoinut tähän? Kiitos. Kiitos. Alde Starova Meissner. Kiitoksia. No, minulla on pari kysymystä. Toin puhua lyhyemminkin kuin neljässä minuutissa. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy tonava strategiaan, Rova Pais. Toivottavasti lausui nimenne aivan oikein. Ymmärsikö oikein, ainakin näin kuulin sen Saksan kanavalla, että, että Sampien valvonnasta aloitetaan tällä alueella, vai oliko tämä väärinkäsitys? Sammethan ovat kaloja, eikö niin? Joo, en ollut ihan varma. Ja sitten toinen kysymys, joka minulla oli, miten arvioit ylipäätään mahdollisuuden saada äh, vesiväylät tehokkaampaan käyttöön. Mehän puhumme paljon siitä, että erityisesti sisävesiliikenne on, on ekologisempaa kuin maantieliikenne. Siis sisävesiliikenne olisi ympäristömyötäistä, olisi mielekästä käyttää näitä sisävesiväyliä. Olen puhunut Saksassa asianoisten järjestöjen kanssa ja siellä osittain on, mainittiin valtavia lukuja, minkälaista potentiaalia olisi sisävesiliikenteessä. Miten te arvioitte sen, missä määrin voidaan eh, saada enemmän laivoja, aluksia liikkeelle ja mitä tarvitaan, mikä olisi ekologisesti myös järkevää? Kolmas kysymys. Ja sitten nythän sanottiin, että globaali kauppa globaalia kauppaa pitää paremmalla logistiikalla vesiliikenteessä. Mitä nyt ehdottomasti täytyy tehdä? Tämä nyt oli teidän kollegallenne, oli Veeralla. Tämä sitten teitä molempia. Neljäs kysymys. Tehän puhuitte shippingistä. Ja tämä on varmasti tärkeä kysymys osana meripolitiikkaa, Euroopan potentiaalia. Kysynkin, mitä te uskotte, mikä, mitä tarvitaan, jo, minkälaisia parannuksia voidaan saada aikaan auksista tuleviin päästöihin. Ja viides herra Oliver puhui myös byrokratian purkamisesta. Totta kai me haluamme kaikki sitä, onko tällä konkreettisia esimerkkejä, tämä on tärkeää. Yleisesti voidaan puhua, puhua, mutta mitään ei tapahdu. Konkreettisia esimerkkejä tarvitaan, että mistä voidaan aloittaa. Kiitoksia. Kiitos vihreistä, Rova Lichtenberger. Ja herzlichen Dank. Kiitos ja kiitos näistä raporteista. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä kuulin herra Valente de Oliveiralta, että siis on tiettyjä painopisteitä, jotka koskevat logistiikkakysymyksiä ja näitä tiettyjä yhteyksiä terminaaleissa. Tämä on oikea lähestymistapa sillä jos näitä tavaroita ei saada tuotua satamiin tai sisävesiväylille, niin silloinhan ei ole järkeä tätä infrastruktuuria parantaa. Sitten tämä Tonava-hanke. Mehän, mehän kävimme Tonavalla ja me näimme, että, että siellä on kapasiteetteja, joita ei kuitenkaan käytetä täysimääräisesti, sillä on äm, paljon logistiikkaa ja, ja toimittajien ja ongelmia sen kanssa, miten nämä äm, lastauspaikat, tavaroiden lastauspaikat, niin miten ne voidaan toteuttaa. Äm, en ole äm, mitenkään niin epätyytyväinen kuin te. Äm, tämän, kun puhuitte tästä Itävallan osioista, niiden edistyksestä. Eihän äm, niitä kannata ensiksi näitä kanaleja syventää ja sitten vasta miettiä, mitä niiden kanssa pitäisi tehdä, vaan pitäisi ehkä sopeuttaa nämä laivat näihin kanaleihin. Vaikka ähm, Tonavalla esimerkiksi syvennettäisiin väyliä, niin mehän tarvitsemme laivoja, jotka sopivat tiettyihin jokiin. Onko tässä, tässä kysymyksessä hankkeita tai jotakin ähm, keskipitkän tai pitkän aikavälin tavoitteita? Tavaraliikenteessä voimme kohottaa kapasiteetin määrää logistiikassa ja parantaa etenkin sitä, että laivoja sopeutetaan tähän jokiliikenteeseen. Se on ehkä ympäristöystävällisempää, kuten kaikki tietävät. Jos on tosiasia, että 80 prosenttia sisävesiliikenteestä on Reinjoella, niin silloinhan se pitää ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon. myös syöttöliikenteen ja kapasiteetin kysymykset pitää ottaa huomioon, jotta voimme seurauksena sitten käyttää olemassa olevaa materiaalia, jotta näin pääsemme askeleen eteenpäin tavaraliikenteessä Tonavalla. Tämä ehkä poistaisi tieteen, tiettyjä äm, jännitteitä Straubingin alueella. Me voimme löytää tässä ratkaisun, jonka takia emme, meidän ei tarvitse edes odottaa viittä vuotta tai kauempaa. Lisäksi haluaisin suositella, että tehtäisiin koordinointi, koordinoitu tutkimus koko Tonavan jokialueesta, minkälaisia tavaroita tällä alueella itse asiassa kuljetetaan ja mikä olisi kuljetuskapasiteetti, joka tarvittaisiin tällä alueella. Kiitos. Kiitos Eeva. Siinä ryhmien puhetorvet. Nyt yksittäiset jäsenet. Kansan. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission koordinaattorit. Mielestäni sisäliikenneväylät ja merten valtatiet ovat tärkeitä akseleita, jotka kyllä ansaitsevat meidän tukemme, mitä suurimmassa määrin. Minä uskon, että rouva Päis puhui Tonavasta ja kertomuksestaankin hän puhui. Minä haluaisin korostaa sitä, että totta kai on jotain muutakin, jota on otettava huomioon Tämä on minun toiveeni. Merten valtateista sitten minä uskon, että kun mennään itään päin, niin siellä on suuria mahdollisuuksia vielä olemassa Adriamerellä. Jos mennään pohjoiseen, myös Tirejan merelle, niin sielläkin voidaan löytää uusia suuntia Euroopassa. Meidän täytyy siis täällä antaa tukea voimaperäisesti tälle liikenteelle merellä. Sitten logistiikka, satavien yhteen toimivuus tai sitten muiden liikenneperusrakenteiden kanssa yhteen toimivuus ei näitä voidaan viedä teiltä noin vaan, ellei meillä olla myös olosuhteet kuljettaa meritse, jos siellä kuitenkaan ei ole yhteensopivuutta olemassa vielä. Herra Valente de Oliveira mainitsi tällaisen italialaisen Ecobond esimerkin. Ehkä voitaisiin toivoakin, että siitä tulisi eurooppalainen eurobonus. Esittäisin seuraavan kysymyksen. Kun te nyt toimitte eri alueilla ja tapaatte organisaatioita ja suunnittelujärjestöjä, niin kun tulee ongelmia vastaan, kun niin liittyvätkin ne menettelytapoihin, virkavaltaisuuteen, kustannuksiin, kysyn sitten siitä syystä, kun yksilöitte näitä ongelmia, niin varmasti on tarvetta varmasti myös nopeuttaa menettelyä, että saadaan aikaan tuloksia nopeammin, että saadaan mahdollisimman nopeasti toteutettua yhteen toimivuus, että päästään siirtymään maanteilta merille. Mikä on teidän ajatuksenne, erityinen toiveenne mm, niin, että tätä voitaisiin vielä ripeämmin viedä eteenpäin, paitsi mitä nyt on jo olemassa, rahoitusjärjestelmä olemassa. Thank you, Mr. Kanchan. Mr. Ertug. Ja, vielen Dank. Ich habe äh, einige Punkte. Kiitoksia. Muutama kohta teille. Ruba Pais, kiitän ensinnäkin teidän puheenvuoroistanne. Minä itse olen sosiaalidemokraatti äh, äh Alabayerista ja minulla olen tavallaan herra Gerhard Schmidtin seuraaja, jolta toivotan kaikille terve, jolta toivotan, välitän terveisiä. Rovapais, pyytäisin teitä selvittämään kolmea asiaa tai pohtimaan kolmea asiaa silloin, kun tulevaisuudessa tehdään päätöksiä. Ensinnäkin puhuitte tästä seurantaryhmästä. 2008 se perustettiin joka sitten on laatimassa asiasta selvitystä. Tiedättekö te, varmaan tiedättekin, e, että, että tätä hoitaa sellainen yritys, joka hoitaa ja ilman kilpailutusta, ilman kilpailutusta. Ja tämä yritys on RMD AG, tytäryhtiö RMD on kuitenkin Rhein-Main Donau, Rhein-Main, Rhein-Main ja Donava yhtiö. Kysynkin, että missä onkin lausunnonantajan puolueettomuus. Pyytäisin teitä ottamaan tämän huomioon. <clears throat> Tämä RMD Consult on osa EONia, eh, eh, joka kaikkihan tietää, että EONin se on energiatuottaja. Tiedämme, minkälaisia intressejä niillä on silloin, kun tällaisia patorakennelmia tehdään, niin siinähän voidaan tuottaa energiaa. Saksan liittotasavalta on artikla 3.2.6 mukaan puolueeton ja objektiivinen on kiinnostunut vastuussa puolueettomasta se objektiivista tutkimusta, että haluaisinkin tietää, että ministeri Ramsauer on usein kannattanut tämän variantin rakentamista, ja hän ei kuitenkaan saa sitä tehdä. Oikeastaan 27. heinäkuuta lehdessä kirjoitettiin näin, ja viimeiseksi tämä seurantaryhmä, josta me olemme puhuneet, seurantaryhmä siinä on RMDn asiantuntijoita ja viime kädessä ne ovat ministeriön, ministeriön asiantuntijoita. Enkä katso, että tämä, tämä merkitsee kriittistä ja rakentavaa työtä. Pyytäisinkin teitä ottamaan nämä asiat huomioon, huomioon jotka minun alueeni kannalta ovat erityisen tärkeitä. Ja halusinkin, että alavajerista saataisiin nämä asiat kunnolla järjestykseen. Kiitos. Kiitoksia. Hyvät jäsenet, täällä on tullut lisää nimiä ja se vain pitenee pitenemistään. Jos nimiä vaan pannaan lisää, niin aikaa täytyy leikata. Jos voisitte alussa kertoa nimen, niin se auttaisi meitä. Rova Bilbao. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia rouva Pais ja rouva herra Valente. Tässä on kysymyksiä ennen kaikkea herra Valentelle. Minusta vaikutti mielenkiintoiselta kaikki tämä, mitä te suosittelitte, mutta siellä on yksi asia, joka on vähemmän, eli siellä ei ollut kovinkaan paljon konkreettia. Kaikissa näissä suosituksissa, niin minä uskon, että kaikki olemme kyllä samaa mieltä, nimittäin ne ovat suosituksia tavalla tai toisella. Niitä varmasti viedään eteenpäin. Myös toteutuvatkin ehkä joskus tulevaisuudessa. Mutta kuten sanoin, haluan enemmän konkretiaa, että puhuttaisiin eurooppalaisista hankkeista, hankkeista Euroopan laajuisesta hankkeesta. Ja varmasti suosituksetkin voidaan ottaa mukaan ne aloitteet, joita tähän mennessä on hyväksytty ja katsoa, miten sitten voitaisiin tulevaisuutta rakentaa. Minä annan nyt esimerkin. Hiljattain me hyväksyimme rautatieväylähankkeen täällä Euroopasta. Minä haluaisin, että nämä suositukset otettaisiin suosittu huomioon tämänkin hankkeen. Siinä otetaan rautatieliikenne ja sen yhteys merten valtateihin. Onko tämä hyvä hanke vai ei? Miten sitä voitaisiin kehittää? Ja yleisesti ottaen kaipaan tätä suosituksista, ne ovat kovin teoreettisia, mutta minun mielestäni meidän pitäisi kyllä pyrkiä ottamaan sellaisia hankkeita, joita jo on käynnistetty ja miettiä, ovatko ne jotenkin tähdellisiä, miten näkökulmasta. Puhuitte te myös hankkeista, joita on esitetty ja ne menevät suurelta osin miljoonittain yli käytettävissä olevien varojen. Minä haluaisinkin kysyä teiltä, mikä on kriteeri hankkeiden valitsemiseksi? Jos valintakriteereissä huomioidaan paitsi, että sisämarkkinoita kehitetään ja mitä tuotteita, mitä tavaroita kuljetetaan. Haluaisin myös tietää, kun te puhuitte tarpeesta investoida liikenteeseen ja uudistaa sitä, tuoda innovaatiota liikenteeseen, niin otatteko huomioon myös laivarakennus, telakkateollisuuden? Se on strategista Euroopan parlamentissa me olemme hyväksyneet sen juuri viimeksi Strasbourgissa. Se on strateginen ala ja se on nyt aika kovassa kurimuksessa Aasian kilpailun takia. Otatteko huomioon tällaisetkin pohdiskelut vai ette? Sitten yhden luukun periaate vaikuttaa minusta hyvältä, koska se on sellainen keino, jolla voidaan rakentaa todellinen eurooppalainen hanke. Saatte kyllä tukeni siinä, mutta siinä on yksi kanto kaskessa, nimittäin meidän täytyy nyt taivutella jäsenvaltiotkin, että meidän täytyy keskenämme rakentaa eurooppalaisia hankkeita ja kansallisia hankkeita. Tätä vastahakoisuutta on nähty. Ja kuten minä totesin, niin saatte kyllä tukeni, kuten komissiokin jatkossa. Kiitos. Jack Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Niin, on suuri äh, kunnia olla täällä taas ja puhua tästä moottori, äh, merien moottoriteistä. On hienoa, että puhuitte syrjäisistä alueista myös, kuten Madeirasta, joiden ongelmat ovat kyllä tiedossa – Liikenne näillä alueilla on elintärkeää, ei pelkästään taloudelle, mutta myös esimerkiksi matkailulle. Samalla annetaan ihmisille mahdollisuus ansaita elinkeino. Madeiralla suuri osa tuonnista tulee merten kautta itse asiassa. Ja joten meriliikenne on elintärkeää alueelle, kuten Madeiralle. Ja tämän mainitsittekin jo raportissanne. Meriliikenne on elintärkeä myös koko EUn kaupalle sinänsä. Me olemme jo ottaneet käyttöön mietinnön integroidusta meripolitiikasta. EUlla on maailman suurin taloudellinen intressi näissä asioissa juuri tällaisten alueiden, kuten Madeiran takia. Minä tuen sitä ideaa, että tutkitaan näitä asioita, jotta voidaan tarkastella näiden alueiden erityistarpeita meriliikenteen suhteen. Haluaisin kysyä teitä, mikä on komission asenne näihin tutkimuksiin ja onko tässä otettu käyttöön minkälaisia päätelmiä merten moottoriteiden suhteen? Kiitos. Joo, mm, Mä nyt no, Kiitoksia <clears throat> kovasti. Haluan olla ehkä vielä yksityiskohtaisempi ja minun kysymykseni suunnattu herra oli vieralle. Kun ajattelemme sitä tosiseikkaa, että en pystynyt löytämään tästä puolivälin arvioinnista projektista 21, joka koskee Göteborgin ja Tallinnan satamaprojektia muun muassa Itämeren hub-järjestelmää, niin kuin sitä on nimitetty. Miksi minä olen huolissani? No, syy siihen on, on se, että näen tässä mahdollisuuden yhdistää kaksi projektia, projekti 21 ja 27, joka on tämä Baltian rautatieprojekti ja näin ollaan voitaisiin rahti, rahti tuoda satamiin, josta se voidaan toimittaa rautateitse, jolloin tulee vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin rekkaliikenteessä. Haluaisin tietää, mitä tälle projektille tapahtuu tulevaisuudessa. Ehkä tämä on liian spesifi kysymys, mutta olen varma, että täällä on Täällä ei kuitenkaan liikaa väkeä Pohjoismaista tai Baltia ja Itämeren maista. Mr. Kiitoksia, herra Kramer. Ja, Dank für... Kiitos näistä esityksistä. Minä kysyisin jotakin sisävesiliikenteestä. On sanottu, että 80 prosenttia liikenteestä on Reinillä. Reini on tietysti joki, joka on syvä ja leveä, jolla on hyvät yhteydet meriin. Don, Tonavalla me rakennamme sulkuportteja ja patoja Kysymykseni on, itse olen kulkenut Tonavalla Ingolstadilta Mustallemerelle ja on silloin siitä on jo jokin aikaa näin paljon laivoja. Eli Tonava on laivakulkukelpoinen. Jos siis on laivoja, jotka haluavat kulkea Atlantilta Mustalle merelle, niin tarvitaan paljon rakentamista, jotta voidaan toteuttaa tämä. Mutta onko tämä tarpeellista? suurissa, esimerkiksi Rail Baltikassa on paljon vähemmän raho- yhteisrahoitusta, koska nämä ovat nopeampia hankkeita. Eli tätä argumenttia ei ole vielä käytetty, sitä ei voida käyttää. Eli konkreettinen kysymykseni on, montako laivaa pitäisi täällä kulkea ja sisävesiliikenne on vähentynyt dramaattisesti viime aikoina, joten tämä pitää ottaa huomioon, sillä toisaalta paljon kiireellisimpiä hankkeita viivästytetään, sillä ei ole rahaa. Niin miten voitte vakuuttaa ihmiset siitä, että Tonavan varrella ö, tämä hanke olisi tarpeellinen? Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kysymys professori Valentelle. Palaan teemaan, jonka kollega Teixeira otti esille, mutta ei äärialueiden näkökulmasta, vaan saarien, varsinkin Välimeren saarten näkökulmasta. Suosituksissa en huomannut minkälaista viittausta suhteessa, suhteeseen saarien ja merten valtateiden välillä. Kolme kysymystä. Jos niissä kuulemisissa, joita olette järjestänyt, on löytynyt jonkunlaista tukea pakolliselle kapotaasille? Secondo. Se è possibile che tra le raccomandazioni... Olisiko mahdollista, että suosituksissa, joita te jatkossa teette, otettaisiin huomioon myös pyyntö vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta niin, että olisi kytköksiä saariin. E terzo. Kolmanneksi, olisiko syytä huomioida sellainen kriteeri, jossa otetaan huomioon sekä tavarat että matkustajat kuten alun perin ajateltiin, niin että tämä suljettaisiin pois ehkä kokonaan tämä kriteeri. Grazie. Kiitos. Thank you. Finally. Kiitoksia. Rova Jalasender lopuksi kaksi minuuttia. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiseksi anteeksi, kun en voinut kuuntella alustuksia. Haluaisin ennen kaikkea viitata tässä esitä kysykseni herra Valentelle. Mitä näihin keskuksiin, hubbeihin ja varsinkin satamiin, jotta se saisi sen osan, jota, joka, jota se olisi saanut hävittääkään. Kysyisin teiltä, kun ajatellaan lukuja, kun etelän satamat hoitavat ennen kaikkea vain 25 prosenttia tavaraliikenteestä pohjoisessa ja 65 prosenttia haluaisin tietää, koska kun on paljon satamia kuitenkin etelässäkin, niin olisi jonkinlainen ratkaisu se, että olisi satamaklustereita tai jotain muuta tehokkuutta löydettävissä, jos ei ole kytköksiä rautateihin tai maantieliikenteeseen, tai sitten ei ole yhteyksiä sisämaahan miten tätä voitaisiin järjestellä, että satamatkin toimisivat paremmin, jos eivät ole kilpailukykyisiä, varsinkaan palveluiden vapauttamisen myötä, tai eikö ole henkilökuntaa. Te usein sanoitte, että tarvitaan hyvin koulutettua väkeä. Haluaisin tästä kuulla hiukan sen enemmän. Sitten seuraavaksi usean otteeseen viittasitte eräänlaiseen puutteeseen, jota on nähtävissä itse alalla näissä merten me olemme nyt tarjoamassa alalle jotain, johon se ei ole kiinnostunut. Marko Polossa on todellakin ollut se ongelma, että ei ole riittävästi hankkeita tullut. Haluaisin tietää, oletteko te eritellyt kaikkia niitä hankkeita, joita on tullut myös Välimeren alueella? Ja oletteko keskustellut asiakaskunnan kanssa? Minkälaista kysyntää on olemassa, jos ajatellaan merten valtateitä, varsinkin Välimerellä, jotka, jossa on eniten kysyntää? niin minkälaista apua voitaisiin antaa näille hankkeille, jospa se ei ole oikeanlaista apua, että annettaisiin pontta tälle kilpailukyvylle. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Siinä jäsenet. Kiitoksia kurinalaisuudestakin. Yksi nimi jopa vedettiin pois listalta. Nyt meillä on noin 15 minuuttia kysymyksien vastauksille. Seitsemän puoli per koordinaattori. Aika mahdottomuus tietenkin vastata kaikkiin seitsemässä puolessa minuutissa, mutta Karla, aloitatko sinä? Yritä nyt ainakin, olisin kiitollinen. Ik doe mijn best, als dat mag in het Nederlands. Teen parhaani ja puhun hollantia. Eerst even de heer Grosch. Herra Groschin suuntaan ensinnäkin. integroitu konsepti. Uskon, että ma- äh, todella makrostrategia on äh, ty- äh, konseptiltaan integroitu tai integroiva. Pari viikkoa sitten meillä oli neljän koordinaattorin reissu Unkariin, jossa meillä oli tapaaminen ja jossa me selvitimme, millä tavalla meidän tehtävämme voidaan rakentaa tuolla teollisuusalueella ja myös näillä liikenneväylillä, jotta emme tekisi päällekkäistä työtä ja siellä Unkarissa meillä oli oikeastaan hyvä palaveri alusta pitäen. Ton, me olemme pitäneet Tonavaa ei pelkästään liikenneväylänä, vaan myös tällaisena ekologisena alueena. Sellaisena jokena, joka voi synnyttää myös tulvia, joka on tärkeää muistaa myös maatalouden kannalta. Alusta pitäen olemme tarkastelleet tätä Otonavaa integroituna pakettina. On kysymys juomaveden hankinnasta, energiahuollosta. Ei ole kysymys pelkästään vesiliikenteestä, vaan kaikista muistakin aspekteista, jotka täytyy muistaa. Myös Sammen elinympäristö. Me olemme todellakin yrittäneet lähestyä asiaa integroidulla tavalla. Ja tätä on nyt, tähän on panostettu yhä enemmän nyt kun Tonavan strategia on julkistettu, ei ole pelkästään kysymys joesta, vaan koko Tonavan alueesta ja siitä, miten tämä alue saadaan kukoistamaan. Tämä on tietenkin tällainen monikansallinen joki, joka on lähes 3000 kilometriä pitkä. Se voi olla hyvin tärkeä, mutta tärkeää on muistaa kaikki näkökohdat. Me tarvitsemme selkeän konseptin. Eh, täytyy muistaa myös laivasto. Ja eh, tämän herra Kramerin suuntaan, että miksi ei haluta investoida. Tärkeää on, että joki, eh, jokia ei käytetä pelkästään vain muutamana päivänä vuodessa, on tiettyjä, tiettyyn, tietyn syväyksen ää, aluksia, e, jotka sitten voivat liikennöidä 300 päivää vuodessa. Tämähän se ongelma on. Ja tämä on mahdollista vain muutamien alusten kohdalla. Muutaman muutamana päivänä näkee kyllä aluksia Tonavalla. Jos siis tarkastellaan muualle Eurooppaan, uskon, että tilannetta voidaan ja täytyy parantaa. Totta kai tällaisia luontoalueita voidaan käyttää, mutta tilannetta täytyy ylipäätään parantaa. Ja totta kai me yritämme tehdä tämä mahdollisimman ympäristöystävällisesti. On tärkeää, että alukset ovat puhtaita, että mitään suuria päästöjä ei tule, mutta siihen liittyy yksi ongelma, joka koskee alusten moottoreita. On vain, vain vähän on myynnissä. Ei tämä ole sellaista, että, että että, että voidaan kysyä, että halutaanko ylipäätään parantaa alusten moottoreita. Mitä me voimme tehdä sisävesiliikenteessä kuitenkin, sisävesiliikenteessä käytetään kuitenkin lähinnä moottoreita. Motor. In, in a lot of, in a lot of regions you can't use the heavy, the heavy oil. Raskas polttoöljy on ongelma. 2007 parlamentti teki päätöksen, että pitäisi siirtyä kevyeen polttoöljyyn. Ja luulen, että tämä on hyvin tärkeä asia muistaa myös lainsäädännössä. sisävesiliikenne on hyvin ympäristöympäristövälinen sektori Alankomaissa. Minä aikanaan ministerinä olen äh, keskityt tähän niin, että 2015 ajetaan ympäristömyönteisessä Alankomaissa on hyvin puhdas laivasto ja tätä voidaan toivoa myös koko Euroopalta ja siksi uskonkin, että tämä on sellainen asia, jota meidän, joka meidän täytyisi muistaa, johon meidän täytyy tähdätä. Uskon, että meidän täytyy panostaa myös tutkimukseen, jotta pääsisimme siihen, että tämä sisävesiliikenne liikenteen tilannetta voidaan parantaa jotta, ja että kustannukset eivät samanaikaisesti kuitenkaan nouse. Aika erikoista on se, että kaikki pyytävät lisää, kaikki haluavat lisää aluksia. Kuitenkin aivan äskettäin meillä oli sisävesisatamien järjestö, uskoakseni johtajakin on paikalla. Meillä oli konferenssi ja kaikki tärkeät lastaajat, kuten Colroyd, Asilo, ja Mittal sanoivat, että ne tarvitsevat pieniä aluksia. Ja tämähän oli ihan uutta. Kuulin tällaista sitä ensimmäistä kertaa tuolloin tuossa konferenssissa, koska tähän mennessä kaikki ovat puhuneet vain siitä, että tarvitaan isoja aluksia. Kyllä, täytyy selvittää markkinat, markkinatilanne, onko tämä yleinen näkemys markkinoillakin. Tämä on hyvin tärkeää jos näin olisi, niin tällä hetkellä näemme, että pienet kanavat ja pienet vesiväylät eh, ovat jääneet eh, käytön ulkopuolelle, koska alukset ovat niille väylille liian suuria. Tämä on hyvin tärkeää muistaa. Niitä eh, täytyisi syventää ja nyt meidän täytyy katsoa, toimintaako tässä oikein. Ja sitten nämä myöhästymiset, herra Grosch. No. Tämä on tietenkin ongelma. Suurin ongelma näissä myöhästymisissä liittyy lakisäädöksiin ympäristöasioissa. Tämä on hyvin mutkikasta erityisesti uusissa ja kuin Bulgariassa ja Romaniassa, koko Itä-Euroopassa. Siellä on suuria vaikeuksia. Nyt me olemme tehneet ehdotuksen, että perustaisimme asiantuntijaryhmän, joka sitten tukisi näitä maita, jotta saataisiin aikaan tällainen asteittainen suunnitelma jotta sitten saataisiin pidettyä kiinni näistä ympäristömääräyksistä, jolloin tavallaan olisi ikään kuin käsikirja käytössä, jonka pohjalta voidaan katsoa, että täytetäänkö sä määräykset vai ei. Tässä on tietenkin tapahtunut paljon viipeitä. Sitten tietullijärjestelmä. Tullijärjestelmä. Tätä tutkii kansainvälinen komissio, jonka Ranska on perustanut, jotta saataisiin suosituksia näitä tietullia silmällä pitäen. Odotamme analyysiä tältä elimeltä. Pariisista Amsterdamiin on toimitettu selvitys näistä ulkoista kuljetuskustannuksista ja sitten siltä pohjalta laskettiin tietuli. Tämä ei koske aluksia, jotka liikennevät Pariisiin. Pienet alukset pienet alukset maksaisivat pienen jokitullin mutta jokitullin suuruus on tietenkin tärkeää, että pystyvätkö varustamat sen maksamaan. Jokitullin määrä on tietenkin erityisen merkityksellinen asia. Popolo, en pysty vastaamaan tähän, mutta vastata siihen sitä kirjallisesti myöhemmin. Sitten koulutus. Tämä on tietenkin tärkeää, että toteamme, että sisävesiliikenne – kokee vaikeuksia saada henkilökuntaa. Nyt ei olla enää viikkotolkulla poissa, niin, pois kotoa niin kuin aikaisemmin asia oli, mutta asialaita oli, mutta kuitenkin henkilökuntaa tarvitaan, joka sitten pystyy viipymään viikonkin verran aluksella. Kyllä me tarvitsemme tukea. Muuten voimme unohtaa koko sisävesiliikenteen. Herra Traui, toivottavasti äänsin nimenne oikein. No nämä, kun hallitukset menevät ja tulevat, niin viipeitä sattuu, pitää paikkansa. Niin minä halusin yleensä esittäytyä ministerille ja sanoa, että minä olen käymässä Unkarissa tai Romaniassa ja selvittämässä, mitä niissä maissa tehdään – ja haluaisin myös keskustella kulloisenkin ministerin kanssa silloin, kun jossakin maassa käyn. Voin kuvitella, että jos minä olisin ministeri, ei minä haluaisi välttämättä, että joku siellä hilluu ympäri minun maatani niin minun tietämättäni. Niin. Ja sitten nämä tietää jokitullit kahdessa maassa, Belgiassa ja Ranskassa. Tätä tullia peritään. Ranskalaiset ovat tehneet ehdotuksen, että tällainen tullimaksu ja jaettaisiin. Belgialaiset katsovat, että belgialaiset perivät oman tullinsa ja ranskalaiset oman tullinsa. Tämä täytyy vielä selvittää, sitä täytyy saada sopu aikaan. De Donau-strategie, van Meisner, heb ik al iets van. Eh, heb ik al iets van. Donau-strategia, Rova Meisner, minä jo vastasinkin tähän. Kyllä, se oli Sampi, niin kuin sanoin. Tärkeää on se, että Sampi löytää oman tiensä sitten silloin, kun on uusia, uh, uusia läpimenoväyliä. Se on tärkeää Sammen kannalta. On lukuisia mahdollisuuksia kyllä sisävesiliikenteelle ja se, sen pitäisi sitten vähentää uh, maantieliikenteen aiheuttamaa rasitusta. Rova Lichtenberg, uh, Tonavan sopeutuminen No, voidaan puhua näiden sulkujen koosta. Tonavalla ei ole vielä varsinaista laivastoa. Siellä on liian vähän aluksia. On paljon venäläisiä aluksia, jotka käyttävät Tonavaa. Ja sitten yhteys Reiniin meidän pitäisi voida kulkea molemmilla joilla, siis reiniä täytyy voida liikennöidä yhtä lailla, koska muussa tapauksessa meillä on mahdollista herra kantaan. Te olette oikeassa. Olin varma, että te tulette esittämään tämän kysymyksen. Kyllä, pitää paikkansa. Italiassa on tämä Po-joki, joka on, joka on toiminut ilman minkäänlaista EUn taholta tulevaa tukea ja siellä on se on todella onnistunut. Olen todella iloinen siitä, että Poota on pystytty hallinnoimaan näin aivan nopeasti. Italia on pystynyt saamaan tällaisen järjestelmän, toimivan järjestelmän siellä aikaa, joka hoitaa Po-jokea. Sitten tästä yhteiskäyttöisyydestä, joka on äärimmäisen tärkeä kysymys. Meidän täytyy onnistua tässä. Ja meillä on tällaista neljä tällaista solmukohtaa tällaisessa on, on, tässä on vissi yhteyskin olemassa. Olen varma, että tämä ö, onnistuu. Sama koskee Tonavaa. Ja Poon kohdalla Italiassahan tämä on jo onnistunut, tällaisen yhteysjärjestelmän luominen. Ja kun puhe, puheenjohtaja puhui tästä seurantaryhmästä. Minä en ole se, joka voisi kritisoida saksalaisia järjestelmiä. On olemassa kanne tai valistus tällaista valvontakomiteasta. Ja sitten on käynyt ilmi tässä selvityksestä, että kaikki on tehty Saksan lain mukaan. Ei ole minun asiani lähteä kritisoimaan Saksan lainsäädäntöä. Poliitikot tekevät päätökset, eikä RMD tästä äh, Alabayerin kysymykseen liittyen, tähän Alabayerin kysymykseen liittyen. Valitukset ovat sellaiset, ei pelkästään RMD ole lähettänyt tähän elimeen asiantuntijat, vaan siellä asiantuntijat myös muilta tahoilta, mutta voin kernaasti toimittaa teille tämän valvontakomitean puheenjohtajan kirjeen, tai näyttää sen ainakin teille. Tämä ei ollut minun Tämä ei ollut tässä kirjassa, oli erilaisia näkemyksiä, ei se ollut pelkästään mustavalkoinen kirje. Herra Kramer alusten sopeuttaminen, mitä olen vastannut tähän jo. Yksi yritys haluaa tiettyinä päivinä käyttää, liikennöidä Tonavalla. Tällä hetkellä näitä päiviä vain muutama ja näin ollen se investointi on aika, aika vaikeata jos, jos pienet alukset äh, liikennöivät äh, Tonavalla, niin silloin voimme jatkaa tästä puhutteesta. Er eh, eh, Sitten on vielä yksi aloite, jopa Espanjassa puhutaan sisävesiliikenteessä, nimenomaan eteläisessä Espanjassa. Tämä tullaan vielä selvittämään, tämä tulemme vielä selvittämään, joka on ihan uusi juttu. The questions were many. Niin, kysymyksiä oli paljon. Yritän puhua lyhyesti, mutta vastata kuitenkin kaikkiin kysymyksiin. Ensinnäkin tämä ulottuvuus muiden ähm, valiokuntien ähm, suhteen. Olen valmis ähm, menemään muihin, äh, esimerkiksi äh, ympäristövaliokuntaan tai muihin, jotta voimme tehdä selväksi, mitä tapahtuu näiden merten moottoriteiden suhteen. Ja sitten mitä tulee näiden säännösten tyyppeihin Marko Polossa minun ja tenteessä minun pitää sanoa, että, että on olemassa uusi ryhmä 14 lainsäädäntöehdotusta. En, minun täytyy sanoa, että Erityisen tärkeää ovat ehdotukset tai ohjelmat, jotka tuottavat tuloksia. Olen samaa mieltä, että nykyisiä säännöksiä pitää ehkä mukauttaa. Markopoloa pitää sinänsä mukauttaa. Minun täytyy sanoa, että jos olisi sellainen idea, että, että on intressin puutetta, ei satamaviranomaisten puolesta. Satamaviranomaisethan, niin heidän kanssaan minä keskustelun, ja he ovat todellakin kiinnostuneita tässä, tästä asiasta. Satamaviranomaisella ja nämä sisämaayhteydet, kaikkia näitä henkilöitä kiinnostaa tällaiset eh, rahoit, tällainen rahoitus ja hankkeet. Sitten byrokratian vähentäminen. Se mainittiin kaksi kertaa. Byrokratia liittyy eh, ennen kaikkea vientiin on tulleja ja sitten tiettyjä eläinlääkintäviranomaisia ja poliiseja, kaikkea kaikki tämä vie paljon aikaa ja siksi kaikki tämä pitää fuusioida. Näin voidaan vähentää byrokratiaa. Hyvä asia olisi se, että sama järjestelmä koskee eri kohtia, jotta niin askel askeleelta pääsemme yhteiseen äm, mielipiteeseen ja sitten saamme aikaiseksi yhtenäisen eurooppalaisen alueen koska menettelyt ovat samanlaisia joka puolella. Painopisteeni on koulutuksessa ja logistiikassa. Sanoin jo, että ei ole kyse pelkästään logistiikasta satamissa ja näistä asiantuntijoista. On kyse myös yrityksistä. Yrityksillä pitää olla mahdollisuus kritisoida ja niillä pitää olla valinnanvaraa. Nykyään on paljon erilaisia palvelutyyppejä. On tarpeen, on esimerkiksi inkotermejä, eli on paljon erilaisia tapoja tehdä valintoja. on erilaisia tapoja, e, ainakin 22 eräs tapaa kouluttaa merenkulusta. Eli ö, tämä on todellinen päätös. Se pitää tehdä näiden omistajien puolesta – rahtiliikenteessä, etenkin e, logistiikassa, etenkin logistiikan ongelmaa pitää puuttua. Tietysti kapasiteettia pitää sinänsä tarkastella, mutta laatua pitää parantaa kokonaisvaltaisesti. Ja näiden ihmisten koulutus, jotka toimivat logistiikan parissa, Tämä ekobonuksen muuttaminen eurobonukseksi, se olisi yksi idea, mutta siinä ei pidä monimutkaistaa menettelyitä. Eli alkuperäinen idea Italiassa oli todella hyvä. Eli tässä ö, toimija päättää, otetaanko, käytetäänkö tie- vai vesiliikennettä. Tämä on ympäristöystävällinen toimi, sillä tälle toimijalle annetaan valinnanvaraa ulkoisten kustannusten mukaan. Tämä on siis hieman, tietysti tämä voi, voidaan hyväksyä, määrä voidaan hyväksyä, siitä voidaan keskustella. Pitäen mielessä kriittinen pohja, kriittiset perusteet. E, minulla on tässä ennen kaikkea korvausten nopeus. Korvausten nopeus olisi se elementti, joka olisi tarpeeksi houkutteleva, jotta siirryttäisiin tieliikenteestä vesiliikenteeseen, meriliikenteeseen. Ideani olisi se, että tämän valtiot voisivat jakaa Euroopassa, EU:ssa. Tietysti vaikein asia tähän mennessä on ollut yhteistyö maiden välillä, sillä yksi suuri mahdollisuus on se, että meillä on eurobonus eh, Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa, sillä siellä yhteydet ovat jo hyvät Barcelonan ja muiden alueiden välillä. Tämä yhteys toimii todella hyvin, eh, hyvin joustavasti ja on on kuitenkin mahdollista, että Italiassa on järjestelmä, jota ei ole Ranskassa tai Espanjassa. Etenkin Ranska voisi hyötyä enemmän tällaisesta järjestelmästä. Eli vaikein asia, jonka ennakoin, on juuri siis koordinaatio maiden välillä. Tämän järjestelmän pitäisi olla eurooppalainen sen sijaan, että se luodaan maakohtaisesti. Eli jos tämä tehtäisiin Euroopan tasolla, se olisi kestävämpi ratkaisu. Olen siis aivan samaa mieltä, että pitäisi tehdä yhteyksiä rautatieväylien ja satamien välillä. Äh, kannatan tätä täysin. Olen myös täysin samaa mieltä yhteistyöstä hankkeissa, jotka on jo aloitettu. Pitää siis nopeuttaa asioita. Hankkeiden valinnasta haluaisin sanoa, että pitää ö, välttää niitä hankkeita, jotka lisäävät tieliikennettä. Näistä aiheista puhuinkin jo. Ja sitten saari, saarten aiheet. Olen järjestänyt Madeirassa viime vuonna kokouksen saarten edustajien välillä. Monimutkainen asia tässä on se, että siellä niin saarille tuodaan paljon, mutta niissä on vähän vientiä. Tässä on epätasapainoa. On kiinnostavaa, olisi kiinnostavaa, että me voisimme löytää uuden ratkaisun joillekin saarille. Esimerkiksi Malta. Maltalla ei ole enää vaikeuksia Ähm, huollon suhteen, sillä siellä on suuri satama. Ja näin vaikeudet ovat vasta tämän ähm, reitin loppupäässä. Siellä voidaan hoitaa kaikenlainen, kaikenlaiset toimitukset. Ja siellä on paljon vientiä sillä siellä on todellakin suuri satama. tietojen saarten suhteen voi olla niin, että niillä on tietynlaista liikennettä tai että niillä voisi olla ähm, nestetetty maakaasun toimituksia. Tämä voisi olla juuri avuliasta tässä asiassa. Niin, tulen tässä jo puheenvuoroni loppuun. Ja sitten tämä Tallinna-hanke. Tämä on 14 hankkeen joukossa. Ja tästä tulee hyviä uutisia, sillä tämä hanke todellakin on lupaava. Kuten sanoitte, on tarpeen artikuloida, että juuri tässä hankkeessa, että rautatie ähm, yhteys on tärkeä, sillä näillä Baltian mailla on tiettyjä järjestelmiä, on kolme pääsatamaa, kolme päärautatieväylää esimerkiksi Venäjälle. Ja uusi hanke äh, kulkee sitten pohjoisesta etelään. Tämä on uusi järjestelmä. Itämeri on varmasti yksi kaikista innokkaimmista osista, mitä tulee näihin merten moottoriteihin. Siellä tapahtuu paljon työtä ja varmasti edistystäkin saadaan aikaiseksi. Sitten Välimerten saarillakin minäkin olen käynyt siellä esimerkiksi Kyproksella. Kyproksella on paljon potentiaalia. Ähm, Limasolin äh, satamalla esimerkiksi on paljon potentiaalia. Sitten puheenjohtaja sanoo anteeksi, mutta puheen aika päättyy nyt. Olen pahoittelun keskeytä, mutta nyt on kyllä lopetettava. Me olemme 10 minuutin jäljessä vielä kolme koordinaattoria lisää ennen lounasta. Jos joku on sitä mieltä, ei saanut vastausta, niin voitte kirjoittaa teille selvä. Kiitoksia todellakin kovasti ja kiitos molemmille, että tänne tulitte esittäytymään raportteinenne. Kaikkia hyvää työtä jatkotyötä tehdessä. Kiitoksia. Voimme varmasti näin osoittaa kiitollisuutemme. I think we can ja sitten kutsutaan paikalle seuraavat kolme koordinaattoria. Whilst the change of name tags is happening. No kun ne tänne nyt siirtyvät, niin pyydän nyt tässä teidän tukianne. Te Tässä kyllä nyt menee ämpäri yli äyräiden. Kolme koordinaattoria lisää. Telitska, Savari ja Sekki. Nyt puheaikaa kyllä täytyy leikata. Se on niin yksinkertaista. Se en, ihmeitä aina voi tehdä joskus, mutta aikaa en voi hallita. Nyt teitä, teitä täytyy leikata. Oh, next. Ah. <laughs> We are all here. I... Right, we'll, we'll get going. No niin, sitten vauhtia. Meillä on täällä Telitska, Savari ja Sekki. Telitska, tiedoksi vain, hän on entinen rugby-pelaaja. Että tässä on minun, minun hänen välinen on myös jonkinlainen yhteys. Hän pelaa 15 kerran rugbya ja minä 13 pelaajan kanssa – Totta kai se on parempaa rankia, siitä voidaan tietenkin keskustella. Telitska, me olemme sopineet aikaisemmin, kymmenen minuuttia kyllä saatte. Sitten nämä hyvät ihmiset kysyvät kysymyksiä. Jos aikaa jää, niin kuunnella vastauksiakin. Voisitteko aloittaa? Mr. Chairman, yes indeed, uh, Mr. Chairman, uh... Puheenjohtaja, todellakin arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, hyvää huomenta varmasti olemme samaa mieltä äh, puheenjohtajan kanssa, että olemme äh, seiskan rugbyn kannattajia tai pelaajia. Täytyy myöntää, että tänä vuonna uskon, että minun tehtävänä hieman aikaisemmin, helpompi kuin vuosi aikaisemmin, koska ei aina ole ollut helppoa selittää ja demonstroida äh, Rail Baltican eri eteenpäin menoa semminkin, kun olemme päätöksentekoprosessissa – ja kun me olemme tekemässä selvityksiä ja tekemässä kompromisseja ja painamassa päälle politiikan puolella, on, on aika vaikea selvittää, ehkä vieläkin vaikeampaa on teille ymmärtää se. Täytyy sanoa, että 2009-2010 olivat hyviä vuosia Rail Balticalle ja siinä on tapahtunut melko hyvää eteenpäinmenoa mutta tämä eteenpäinmeno meno koskee myös äh, yksittäisten jäsenvaltioiden asennetta. Ja nyt sen kun talous on aika heikossa jamassa ja monet äh, Itämeren maat ovat olleet kärsineet tässä, mutta asenne on ollut myönteinen. Me olemme etsineet ja löytäneet ratkaisuja ja palaan sitten niihin eh, jätettyihin asioihin myöhemmin, mutta me meillä on kuitenkin exit-strategia löytynyt, jonka me yritimme painaa päälle. Ja nyt yritämme saada aikaan tuloksia. Yleisesti ottaen uskon, että, että eh, tämä eteenpäin meno näkee asenteissa ja siinä kyvyssä – että yksittäiset jäsenvaltiot pystyvät olemaan solidaarisia naapureidensa kanssa. Sekin on sellainen asia, joka ei aina ole mitenkään itsestäänselvyys. Mutta nyt nämä yksittäiset osat Rail Balticasta, keskittykäämme nyt yksittäisiin jäsenvaltioihin. Viro on minulle, älkää nyt pitäkö minua sellaisena, että minä yritän, yritän tyytyä tässä vaan hyvitellä äh, virolaista komis, liikennekomissaari, mutta onnittelen kuitenkin Viron äh, hallitusta ja sen liikenneministeriötä. Siellä on menty nimittäin merkittävästi eteenpäin. Siellä on pystytty äh, kehittämään Tarton ja Valkan välistä väylää. Me yhdessä James Montelin kanssa, me olemme me käytimme tällaista hybridivälinettä, hybridiajoneuvoa, jolta voitiin kulkea kumpaankin suuntaan. Se oli aika melkoinen kokemus. Ja nyt puuttuu enää vielä hieno säätö tuolla väylällä, olemme nähneet, että Valkan äh, rautatieasema on, äh, on osoittanut valmiutta. Me tässä on luotu yhteys Viron ja ja Latvian välille historiassa. Se on ollut myös jakaantunut kaupunki, mikä se todikin, Mutta me olemme menneet eteenpäin. Meillä on kuitenkin eräitä, eräitä avoinna olevia kysymyksiä, mutta kaiken kaikkiaan sanoisin, että tämän vuoden loppuun mennessä, ensi vuoden alkuun mennessä Viro on finalisoinut oman osansa tätä Rail Baltican finalisointia. Seuraava maa on vähän toisen suun, toisella, toisessa tilanteessa, nimittäin Latvia, jossa on, oli hyvin vaikea taloudellinen tilanne ja taantuma Latviassa on, on osa tätä talous- ja finanssikriisiä. Latvia on pyytänyt lisää aikaa vuoden 2011 loppuun ja siitä on sovittu muistaen voimme, täytyy muistaa, että tässä on kaksi osaa tässä Rail Balticassa. Ensinnäkin Riikasta Boraan, jossa on, joka on siis Viron rajalla, joka on hyvässä mallissa. Se mahdollistaa tämän kokonaistavoitteen toteuttamisen 120 kilometriä. Ja sitten taas toinen osa Riikasta Liettuan rajalle on se toinen äh, asian toinen, kolikon toinen puoli. Nyt Latviassa on parlament, oli Latviassa oli parlamenttivaalit, jossa annettiin myönteisiä signaaleita ja meidän täytyy nyt katsoa, miten tilanne kehittyy Olemme nähneet aikaisemminkin paljon myönteisiä poliittisia signaaleja, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättä näkyneet päätöksenteossa. Se, mitä minä haluaisin nähdä, on, että Latvian hallitus käyttää aikaansa vuoden 2011 loppuun saadakseen kaikki selvitykset loppuun, jotta kaikki valmistelutyö saadaan finalisoitua, jotta tämä rakennustyö voi alkaa 2011 ja 2012. Ja nyt haluaisin... Sitten Liettua on kolmas Rail Baltica, mutta Liettua on myös sellainen maa, jossa on melkoisesti vaikeuksia, että täytyy selvittää. Täytyy sanoa, että myönteisin ja rohkaisevin elementti, jonka olemme havainneet siellä, oli 2009 joulukuun päätös, jossa päätettiin käyttää Puolan rajalle menevää väylää Kaunasta. Meillä on, me olemme vähentäneet huomattavasti kustannuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse rakentaa uutta eurooppalaista Kaunaksen, Kaunaksen asemalle. Me voimme käyttää olemassa olevaa raideleveyttä. Ja totta kai nopeus täytyy sovittaa sen mukaan. Siinä mielessä olen varsin luottavainen, että vuonna 2014 mennessä meillä tulee olemaan eurooppalainen raideleveys, sama eurooppalainen raideleveys kaunakseen asti. Mutta päätöksiä täytyy vielä tehdä. Nyt me olemme kuitenkin myöhässä. Ja täytyy sanoa, että teknologiahan menee, kehittyy hyvin nopeasti eteenpäin. Mutta se päätös, joka täytyy tehdä, on keskeinen päätös ja se koskee sitä, että saadaan niin kuin automaattinen raideleveyden muut, muutos äh, esimerkiksi Kaunasissa. Miksi se on nyt tärkeä asia? No, tämä on sellainen, jota aikaisemmin äh, aikaisemmin äh, spekuloitiin tätä, näitä investointeja, mutta me olemme kuitenkin rakentamassa projektia, Rail Baltica-projektia, ja olemme sanoneet, että se ei ole mahdollista ilman automaattista raideleveyden muutosta. Me haluammekin saada tämän semminkin, koska muutoin tarvittava purkaminen ja lastaaminen vain vie vielä aikaa. Ja se merkitsee tarvitonta pullonkaulaa. Tämä on yksi päätös. Toinen päätös, joka täytyy tehdä, on tämä logistiikkaterminaali, joka, josta täytyy tehdä päätös lähiviikkoina tai lähikuukausina, joka perustettaisiin Kaunasiin. Ja siinä on lähemmin, vähemmän kysymys siitä, mistä se logistiikkakeskus on. Sehän on Viron hallituksen päätettävä asia, mutta se, mihin haluamme varmistaa, se, että se, on, se, että se palvelee kaikkia liikennemuotoja ja se on keskeinen asia ja sitten hyvät naiset ja herrat Puolaan. Puola on sitoutunut tähän hankkeeseen. Tässä on kysymys Varsovan ja Krussin välisestä lyhyestä pätkästä. Täytyy muistaa äh, Varsova ja Verstokan välisen äh, äh, raiteen hyvä kunto Pilostukista Liettua rajalle ja aivan erityisesti rajat ylittävä, rajan ylittävä, rajan ylittävä kohta. No miksi, miksi, miksi tämä on sellainen asia, joka saattaa vaikuttaa rahoituksiin? Tässä, tässä täytyy lähestyä varovaisella tavalla. Täytyy muistaa, miten Boran äh, alueen rakentaminen vaikuttaa ympäristöön Liettuassa. Tätä selvitystä ollaan tekemässä. Että tätä on mahdotonta hallannoida nopeammin kuin mitä rahoitusnäkymät sallivat. Ja viime vuonna oli vähän äh, sekalaista ja toiveajattelua. Olimme vakuuttuneita siitä, että me pystyisimme hoitamaan tämän vuoden 2014 mennessä, jossa ja tänä päivänä olen vieläkin luottavaisempi tämän huippunopeusjunan mahdollisuuksiin. Tämä näyttää olevan lähellä äh, todellisuutta. Olen tähän mennessä puhunut Rail Balticasta liittyen rahtiliikenteeseen. On muitakin uusia elementtejä, joita olemme selvittämässä. Tietyssä vaiheessa oli sellainen tunne, että on ehdottoman tärkeää, että kehitämme rahtiliikenteen liikennettä ottaen huomioon, että, että rautatieliikenne noissa maissa on nimenomaan rahtiliikennettä, mutta on tärkeää myös kehittää myös matkustajaliikennettä ja antaa kannustimia tähän. Me nyt toivomme saavamme tukea yksittäisistä jäsenvaltioista rautatie, siis matkustajaliikenteen kehittämiseksi Tallinnan ja Varsovan välillä. Matkustajaliikenne, joka merkitsisi sitä, että meillä voisi olla tällainen yhteys, jota tänä päivänä ei ole. Tähän mennessä on käytetty maantieliikennettä, kuten busseja. Nyt me pyrimme saamaan yhteyden 10-11 tunnin yhteyteen Varsovia ja Tallinnan välillä. Tämä tarkoittaisi yhtä junaa per suunta. Tämä ei mikään itsestään selvä juttu. Täytyy muistaa, että näissä Baltian maissa tämä olisi erittäin merkittävä kehitysaskel siis juna, yksi juna kumpaankin suuntaan ja sitten vielä yksi varajuna kumpaankin suuntaan. Ja tämä edellyttää tietenkin automaattista raideleveyden muuttamista matkalla pysäyttää. Ja aikaisemmin Baltian maat, kuten esimerkiksi Liettua, katsoivat, että, että raideleveys, vaihto ei toimi tällaisissa talviolosuhteissa, se ei pidä paikkaansa. Me olemme nähneet projekteja esimerkiksi Espanjassa, jos me tiedämme, on kaksi ja Puolassa on yksi tällainen kohta. Meistä on mahdollisuus saada tämä raideleveyden muutos ja siihen tarvittava kalusto käyttöön. Ja tämä edellyttää tietenkin näiden neljän maan yhteistyötä tässä asiassa. Toivon kuitenkin, että meillä on vuoden loppuun mennessä vielä yksi ministeritapaaminen, jossa onnistumme sitten pääsemään enemmän eteenpäin. Jos kysytte minulta jostakin päivämäärästä, on hyvin vaikeaa määritellä sitä, mutta jos me löydämme tämän johdonmukaisen linjan jäsenvaltioiden kesken niin ehkäpä sanon kahden, kahden, kahden ja puolen vuoden aikana tämä on mahdollista, se on kuitenkin hoidettavissa. Kustannukset eivät ole äh, vähäisiä, mutta sitten puheenjohtaja, olen lopettelemassa pikkuhiljaa tätä esitystäni ja toteaisinkin, että meillä on vielä pitkä matka kuljettavana. Meillä on paljon pullonkauloja, ja pullonkauloja, jotka täytyy selvittää. Mutta Sarakosan konferenssissa kuitenkin tehtiin yhteisymmärrysmuistio, joka on hyvä pohja tälle projektille. Olemme nähneet, ja lopuksi toteaisin, että olemme nähneet muitakin rohkaisevia signaaleja. Yksi on asialaisten maiden kiinnostusasiaan, kuten Kiinan, Korean, Etelä-Korean siis ja Mongolian. Ja myös entinen Neuvostoliiton alue on kiinnostunut uudesta silkkitiestä, joka voisi tulla operatiiviseksi. Ehkä tämä on liian vahvasti sanottu, mutta tässä, tässä suhteessa kysyntää on nousussa ja, kun, ja Keski-Euroopan liike-elämä on kiin, kiinnostunut yhteydestä Varsovasta kautta Rail Balticaan. Tämä on rohkaiseva signaali ja vaikka moni ennusti toisella tavalla, niin tämä projekti on elinkelpoinen. Kiitoksia puheenjohtaja. Lopetan tähän. Ja olen mahdollinen vastaamaan vastaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Savari, joka kertoo meille numerosta 22. Tervetuloa vanhaan kotiisi. Hauska kuulla, mitä sinulla on sanottavanaan. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvät ex-kollegat, haluaisin kysyä, että saataisiin 22 kartta, kun se on 2300 kilometriä pitkä. Pituudelta yksi pisimpiä ainakin näissä painopistehankkeissa. Huomaan, että kartalta että siellä on kolme isoa kysymystä. Ensinnäkin, että laajentumismaa saadaan yhteys rautateitse, jos vielä niin tästä 60 kilometriä tunnissa ja myös uudella tekniikalla, myös kaksi raidetta rinnakkain Saksasta aina Mustalle merelle Konstantsa ja Romania Bulgarikin mukaan lukien. Toinen on se, että Kreikka saadaan pois umpiosta rautatieliikenteen kannalta ja Bulgariakin on hiukkasen syrjässä näistä suurista eurooppalaisista verkoista. Kartta on tuttu teille. Punaisella on se, joka ei ole vielä käynnistetty. Sitten keltaisella se, joka käynnistyy piakkoin. Sinisellä ja vihreällä puolestaan kaikki se. Vihreällä toteutettu, sinisellä se, joka on juuri käynnistetty. Toisin sanoen minä olen kiertänyt, kun minut hiljattain nimitettiin tähän Tarangofassa Siis, eli Dresdenistä Ateenaan 37 tunnissa ja Konstanssaan menisi 26 tuntia. Totta kai tässä täytyy vielä ponnistella. Se edellyttää, että kehitetään käyttöön sopivaa raideliikennettä matkustajia varten ja myös rahtia varten. Rahti on se suuri hankaluus. Kartalta huomannette, että hyvin on edetty Tsekoslovakiasta Unkariin, Konstantsa ja Kapinakin. Kaikki tämä on siis vihreällä ja toteutettu täysin toimintakykyinen, joka kuitenkin meidän standardiemme mukaan sitten mutkikkaammat kohdat, koko Bulgaria, eteläinen osa kohti Kreikkaa, Unkarin rajalta eteenpäin. Teoreettisesti näin Kreikka sataisi umpiosta, kuten Bulgariakin. Siellä on muitakin pikkuongelmia raja-alueilla Tsekkiin tasavallan ja Saksan välillä. Siihen palaan myöhemmin. Siellä on joitakin ongelmia, jotka on selvitettävä kansallisesti asianomaisissa maissa. Eli hiukkasin geopoliittisemmin sanottuna voitaisiin tehdä ero kuinkin kahden tyyppisen kysymyksen välillä, jotka on vielä hoidettava tulevina vuosina. Ensinnäkin se, että Tsekki ja Saksa saadaan yhdistettä. Er Prahasta itään ja Prahasta Nürnbergin ovat kaikki tärkeimmät ö, yhteydet Tsekin ja Saksan välillä. Tsekin tasavalta on juuri saattamassa päätökseen pohjoista osaa Prahasta Saksan rajalle Dresdeniin. Se on nyt normien mukainen. Ja sitten että läntinen osio tai eteläinen osio on työn alla Saksan rajalle rahasta. Saksalaisilla ei kuitenkin ole ihan samoja yhteysprioriteetteja kahden tsekkiosion välillä. Saksan hallitus selvästikin suosi hankkeita, jotka ovat suurempia, suurnopeusjunia Prahaan ja Dresdenin välillä ja sitten Berliinin asti, tai sitten toisaalta Prahasta, jos mahdollista, Müncheniin eikä niinkään Nürnbergiin. Regensburgin kautta. Meillä on todettu, että ne ovat kalliita hankkeita, eikä niitä voi viedä nyt edes ajatellakaan. Siksi on ajateltu, että tsekkit ovat kohentaneet verkkoaan. Saksalaiset puolestaan sanovat, että sinällään ihan hyvä, mutta minä en tee täällä mitään, koska meillä on suurempi hanke, suurnopeusjuna, mutta se nyt ei tule ihan just nyt. Tässä siis on sellainen pikku hankaluus, ettei, ettei sanottaisi ihan suurikin, kun odotellaan tätä suunnopeusvaihtoehtoa ICE Rostokiin, Prahasta tai Prahasta Regensburgiin. Ei enää mennäkään Nürnbergin kautta myrkkiä, niin sekin toi kyllä samaa mieltä siitä, mutta miten onnistutaan toimimaan siin, siten, ettei tässä tapahdu mullistuksia matkavarrella. Tästä syystä minä haluan toimia niin, ja tätä minulta monet vaativat, varsinkin tsekit, että otettaisiin uudelleen tämä yhteys, joka tavallaan on olemassa Saksan ja Tsekin välillä. Saksalaiset kallistuvat sille kannalle, että mennään suoraan etelään Bernistä Regensburgiin. Tsekit voivat siihen kytkeytyä sitten. Tämä on tärkeä aihe. Minä pyrin tässä nyt olemaan Saksan hallituksen lähettiläänä niin, että vuoropuhelu syntyisi uudelleen. Sitä paitsi tässä Euroopan täytyy olla myös hyvin joustava, ettei 22 hanke törmää se Tsekin rajaan, vaan selvästi todetaan, että yhtäältä se menee Bayerin suuntaan ja toisaalta aina Rostokin sataman asti. Saksalaisilla on äärimmäisen tärkeää, että sanottaisiin, että Prahanista Dresdeniin ja Dresdenistä, Leipzigin, Leipzigistä, Berliinin, Berliinistä ja Rostokin. En voi väittää, että tätä voidaan toteuttaa noin vain, mutta mielestäni saksalaisten toive on legitiimi. Tämä ensin. Ja sitten toinen huolestavampi kysymys. Neljä maata yhdistävä hanke. Etelästä itään Kreikka, Romania, Bulgaria ja Unkari. Tässä olen käynyt paikan päällä olen nauttinut hyvää viiniä ja kaikissa pääkaupunkissa käynyt, Sofiassakin. Bulgarian ministereitä olen tavannut, mutta vielä täytyy käydä muuallakin. Se on valtava juttu. Nimittäin romanilaiset, kuten kartaltakin näkyy, niin geopoliittisesti ennen kaikkea ponnistelevat horisontaalisen linjan puolesta Unkarista Konstantsaan. Helppo ymmärtää. Taloudellisesti Pideuksessa tämä nyt ei välttämättä kauhean tärkeä ole, että saadaan sinne tehokas yhteys, vaan Romaniasta idästä länteen. Siksi he keskittyvätkin ponnistelussaan tähän. Toiseksi heillä on suuria rahoitusvaikeuksia. Toisin sanoen nämä rahoitusvaikeudet johtavat siihen, että heillä on myös vaikeuksia saada kansallinen osuus eivät voi myöskään käyttää eurooppalaisia varoja siitä syystä. Tämä koskee kaikkia rahoitusvaikeuksissa olevia maita. Se koskee näitä Euroopan verkkoja, kun rahaa tarjotaan, mutta ei sitä voida käyttää kokonaan. Tämä varmasti kiinnostaa sitten laajemminkin, että kaikki nämä maat, Tsekki mukaan lukien, ovat varoittaneet siitä, että klassinen verkko on romahtanut rahoitusmalli on romahtanut. He sanovat, että perinteisessä verkossa on niin paljon tehtävää jo, että voitaisiin vielä taata jotakin pikkulinjoja, niin, niin ei pystytä kaikkia panemaan samalle linjalle Euroopan unionin näkökulmasta. Totta kai tämä on ymmärrettävää. Ei se nyt kiva ole, mutta Euroopan unioni sanoo, että teette luksusyhteyden ja kaikki rahat pannaan siihen ja sanoo, että en minä kaikkia kansat rahaa voi panna tällaiselle luksuslinjalle. Jos suoraan sanoen, niin näin sanoisin. Eli siinä on purtavaa. Miksi pitäisi yliinvestoida prioriteettihankkeeseen, kun järjestelmät ovat romahtamisen partaalla? On siis aika suuria hankkeita, kysymyksiä, varsinkin jos ajatellaan etelä tulevaisuutta. Tämä punainen linja, siellä ainakin 6 miljardia tulossa Unkarin rajalta Kreikan rajalle Bulgarian kautta ja Romanian kautta. Nyt siellä on vain yksi osuus työn alla. Olen käynytkin paikan päällä se kymmenen tänä vuonna tulisi valmiiksi, ehkä jos hyvin käy, tai korkeintaan kolme, vuonna 13. Siis korkein viimeistään silloin. Molemmin puolin on kyse junista, jotka menevät kolme tuntia tunnissa, niin vielä kolme, kolme tuntia menee, kun Romaniaa mennään, vaikka se on 80 kilometriä vain, eli hyvin kaukana ollaan tavoitteista. Minä olen selvittänyt tämän, että toisin kuin on välit, väitetty, niin ei ole jäsenvaltioiden huonosta tahdosta kyse, vaan voimavaroista on kyse. Kyse myös rajahallinnosta. On paljon ongelmia siinä, että ei ole yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Ja tässä olemmekin kovasti uurastaneet, että rajahallinto hankkeessa toteutuisi paremmin. Ja minä olen pannut merkille, että ei ole kyse pelkästään rajahallinnosta poliittisessa mielessä, vaan myös teknisesti. Vidinkin Lafatin silta ja se viivästyminen johtuu siitä, että siellä on 50 sentin ero. Insinöörit, insin, in, insinöörit eivät keskustelleet. Siellä on kaksi siltaa Bulgarian puolella ja sitten toinen pää on sitten Romanian puolelle ja sitten tuli 50 rako ja se oli korjattava. 50 sentin rako oli myös jotenkin täytettävää. Tähän tarvitaan myös eurooppalaista tukea, että pystytään hallitsemaan tämä työn toteuttaminen raja-alueella. Se on olennaista, ettei pelkästään järjestetä hallituksen välisiä kokouksia. Ministerit kyllä tapailevat ja allekirjoittavat sopimuksia, mutta sitten niin se välttämättä toteudu. Lopuksi toteaisin, että Mielestäni olen tämän hankkeen käynnistämisen joulukuun alun neuvostoa varten vähän siellä on käytetty. Euroopan komissio on hyväksynyt määräyksen, jonka mukaan voidaan tehdä hallitusvälinen sopimus tutkimusten sen rahoittamiseksi. 2008 on tämä tehty. Tämän vuoden loppuun mennessä rahat olisivat käyttäjä, siinä ei ole mitään tapahtunut. Minä haluaisin sitä nyt järjestää uudelleen. Ainakin periaatteessa on saanut suostumuksen sille, että allekirjoitetaan toinen joulukuuta liikenneneuvostossa niin, että voidaan pelastaa nämä rahat. Muuten ne menevät Kankkulan kaivoon. En tiedä, mitä tälle hankkeelle eteläosuudelle tapahtuu, että ministeritkin voivat tämän rahoittaa myös toinen joulukuuta on viimeinen mahdollisuus, en tiedä minne mennä. Ja lopuksi vielä sanoisin, että minusta vaikuttaa asianmukaiselta tälläkin alueella miettiä erityisapua ennen liittymistä Balkanilla. Mistä syystä? Siksi, että en ole varma, että romanialaiset ja bulgarialaiset tämän viimeisen pätkän saavat loppuun vielä ajoissa. Mutta, mutta mutta Velkanen kautta kun mennään, niin siellä on paremmassa kunnossa olevia rautatielinjoja. Ja mielestäni tässä voitaisiin ennen liittymistä tarjota tällaista auttavaa kättä, niin että Bulgaria ja Kreikka saadaan umpiosta irti. Ehkä mennäänkin Unkarin kautta. Se on totta kai horisontaalinen, eli Unkarista Konstantsaan. Tämän halusin sanoa tästä ensimmäisestä kertomuksesta, niin tämän prioriteettihankkeen kohdalla, jonka sain hiljattain Zaragozassa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. No en tiedä, jos bulgarit romaanilaiset ihan tätä uskovat, mutta ymmärrän. Kolmos hanke, herra Sekki. Onko teillä samoja ongelmia, että, niin, että sillat alkavat yhdessä päästä ja loppuvat toiset. Ei vielä, mutta tietysti rajat ylittävä osuus on kaikista vaikein yleensä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että on, on suuri ilo olla takaisin täällä parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Haluaisin tässä ensisijaista hankkeesta kertoa PP3 ja myös PP19. Kuten tiedätte, viime vuonna kun minut nimitettiin koordinaattoriksi ensisijaisen hankkeeseen kolme, niin seurasin Etienne Davignonin askelissa. Haluaisin, minua siis pyydettiin olemaan koordinaattorina myös ensisijaisessa hankkeessa PP19 joka koskee Ipärian niemimaata. Tietysti nämä, tämä hanke on yhteydessä PP3. Eli tämä on ensimmäinen raportti teille tästä hankkeesta ja siksi tässä asiakirjassa, joka on jaettu, löydätte myös yleisen kuvauksen tästä hankkeesta eikä pelkästään päivitystä näistä kehityksistä viime vuonna. Nämä ovat kaksi tärkeää hanketta tietysti siitä syystä, itse asiassa monista syistä, mukaan lukien se, että Iberian niemimaa on ehkä ei syrjäinen, mutta, mutta kuitenkin hieman erillään muusta Euroopasta raideleveys on myös erilainen ja on äm, muitakin teknisiä syitä, hieman samanlaisia syitä kuin mitkä herra Telika äm, mainitsi Rail Baltican suhteen. Minun täytyy sanoa, että, että edistys on ollut hyvin vaikuttavaa äh, suurnopeusjunien suhteen. On äm, otettu Manner Euroopan standardeja käyttöön asennetaan monissa verkon osissa uut, uut, uutta järjestelmää ja, ja tämä raiteen leveysvaihtojärjestelmäkin toimii. Eli tässä on monia eroja teknisissä standardeissa, esimerkiksi historiallisista syistä. Sitten Espanjan suurnopeusverkko on hyvin kehittynyt, kuten tiedätte. Tämä on kolmas maailmassa tällä hetkellä ja siitä voisi tulla maailman ykkönen, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Tietysti rahoitusvaikeuksia on ja myös muunlaisia vaikeuksia. Niiden kanssa meidän pitää yrittää selviytyä. Tässä viittaan erityisesti yleisellä tasolla linkkeihin tällä Niemimaalla, linkkeihin myös Ranskan kanssa. Tämä on tärkeää, kun puhutaan intermodaalisesta liikenteestä. Tällä hetkellä on suuri osuus rahtiliikennettä teillä – Tämä tietysti aiheuttaa ruuhkia ja saastumista ja samantyyppisiä ongelmia, jotka varmasti kaikki ymmärtävät. Yksi tärkeimmistä syistä näissä hankkeissa edistymiselle siis on myös tämä muiden itsestäänselvien syiden lisäksi, kuten ihmisten liikkuvuuden lisäksi. Tässä asiakirjassa siis olen raportoinut näistä seikoista. Voimme varmasti olla melko optimistisia näiden hankkeiden suhteen. Yritän antaa muutamia ö, yksityiskohtia näistä kehityksistä. Ensinnäkin hanke kolme. Kuten tiedätte, se jakautuu kolmeen osaan Madridista pääkaupunkiin, pääk- äh, Leoniin ja sitten myös Pariisiin. Tämä on niin sanottu atlanttinen yhteys, josta kerron tarkemmin myöhemmin. Ja sitten on niin sanottu Välimeren yhteys, Katalonia, Languedoc-Roussillon ja äh, Lyon, Pariisi. Ja sitten vielä Portugalin yhteys, eli Lissabonista Castilla La Manchan ja Centron kautta Madridiin. Kaikilla näillä kolmella yhteydellä on ollut tapahtunut edistystä. Olemme yrittäneet osallistua näihin töihin mahdollisimman paljon neuvottelun helpottajana – Välimeren yhteyksessä on tärkeää korostaa tiettyä menestystä, joka tapahtuu tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden tammikuussa. Eli ensimmäinen linkki Iberian niemimaan ja, ja loppu-Euroopan välillä, eli Figerasin Perpignanin yhteys, joka saatiin ö, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kautta toteutumaan. Barcelona ja Figuerasin linja on suurimmaksi osaksi saatu, saatu päätökseen ja monilla osuuksilla työt ovat tällä hetkellä käynnissä. Tämän linjan väliaikainen käyttö, kun odotetaan siis lopullista yhteyttä, pitäisi saada käyttöön tämän vuoden joulukuussa tai ensi vuoden tammikuussa. Sen jälkeen meidän pitää tietysti jatkaa Lyonin ja Pariisin suuntaan. Ja, ja tietysti Montpellier-yhteys edistyy myös. Se pitäisi saada 2015 valmiiksi. Ja sitten Montpellier-Perpignan, siinäkin on työt alkaneet. Lopullinen Ähm, valmistuminen olisi sitten vuonna 2020. Tietysti tätä olemassa olevaa yhteyttä voidaan jo käyttää. Sitten Välimeren yhteys ja Atlanttinen yhteys. Ranskassa on ollut jo töitä käynnissä ja ollaan edistetty Turin ja Bordeaux välillä. Ja mitä tulee Espanjaan, esimerkiksi San Sebastianiin, niin monilla osuuksilla Ranskan puolella – Ähm, alignment alignmentti on saatu, äm, mm, saatu määriteltyä ja rajat ylittävä osuus on tässä tärkein. Meillä on ollut hallitusvälinen konferenssi ja Eurooppalainen taloudellinen eturyhmä on tehnyt työtä tämän parissa. Ja siinä on, on hyvin tärkeää löytää jaettu malli tälle käytävälle. Tämä ei koske niinkään matkustajia, vaan rahtia. Ja on tärkeää tämän projektin toteuttamisessa saada linkitettyä kaikki logistiikkakeskukset Espanjan puolella, jotta voidaan käytävä, tätä käytävää käyttää hyväksi tarpeeksi. Ja tietysti muita haasteita ovat esimerkiksi reitin määritteleminen rajat ylittävällä osuudella – jo, siis reitin, joka tyydyttäisi kumpaakin puolta, mutta samalla myös noudattaisi ympäristömääräyksiä. Tämähän on hyvin herkkäluontoinen ö, alue Euroopassa. Iberian ö, yhteys Madrid-Lissabon vuoteen 2013 mennessä olemme saaneet, saamme ensimmäisen suurnopeusyhteyden näiden maiden välille. Ja Espanjassa on tämä yhteys. Olemme käyttäneet tässä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta Espanjan ja Portugalin välillä ja sopimus on viime toukokuussa allekirjoitettu. raja Lissabonin. Tämä koskee tämä sopimus kahta eri osuutta. Ja toinen sitten Lissabonista ja uusi joen ylitys. No, toinen koskee sitä. Tässä oli päätös, joka kumottiin. Se otetaan uudelleen käyttöön. Yritetään siis olemme siis saaneet tässä tiettyjä takeita hallitukselta. Eli on tiettyjä viivästyksiä ollut ja tiettyjä uudelleenjärjestelyjä Portugalin puolelta, mutta voimme saada edistystä aikaiseksi. Itse asiassa ne, jotka olivat konferenssissa Saragossassa, muistavat varmasti, että saimme myös institutionaalista edistystä aikaiseksi suhteissa näiden kolmen asianomaisen hallituksen välillä, jotta ei niinkään, ei niinkään poliittisen tunnelman parantamiseksi, sillä se on hyvä, vaan meillä oli tavoitteena tässä hieman muodollistaa näitä toimia. Meillä on myös ollut yhteisymmärrys, muistio se on allekirjoitettu näiden kolmen maiden toimesta. Tämä, tämä koskee toisaalta Ranskan ja Espanjan suhteita ja sitten toisaalta Espanjan ja Portugalin suhteita. Olen myös iloinen voineeni sanoa, että meillä oli tekninen kokous, että meillä on tekninen kokous marraskuun puolivälissä, jotta voimme saada tämän korkean tason seurantaryhmän, joka seuraa hankkeen edistystä. Teille, teille kyllä myös tiedotetaan näistä edistyksistä. Ja sitten hanke 19, minulla on nyt vain vähän aikaa tässä, mutta voin sanoa pääasiassa, että, että tilanne näillä ö, kolmella käytävällä Madrid-Andalusia – että edistystä on tapahtunut. Ja sitten Koillis käytävällä Madridista Välimerelle, anteeksi siis Madrid, Levante, Madi, äh, Välimeri ja sitten viimeiseksi on tämä luo, luoteinen käytävä. En nyt halua tässä käyttää äh, lisäaikaa. Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vain puhua hyvin lyhyesti. Yleisesti voidaan sanoa, että, ähm, että toimia on toteutettu paljon huomioon ottaen rahoitusvaikeudet ja muut vaikeudet. Monet hankkeet, erityisesti niillä osuuksilla, jotka yhdistävät verkon PP3 pääkäytäviin on ollut oikein hyvää edistystä havaittavissa mukaan lukien se, että ollaan yritetty myös selvitä näiden raideleveyksien muutosten kanssa. Ollaan myös yritetty ottaa käyttöön ERTMS joka tietysti lisää turvallisuutta. Tämä liittyy tietysti niin sanotun Välimeren käyt, äh, rahtikäytävään etelästä Barcelonan kautta pohjoiseen. Tämä ei ole se, tämä ei ole osa näiden hakkeiden osaa, mutta käytännössäkin tässäkin tehdään työtä Saragonassa, äh, Saragossasta pohjoiseen. Jos äh, teillä on kysymyksiä tämän suhteen, niin tietysti vastaan niihin mielelläni. Um, Kiitoksia herra Sekki. Me muuten ensi vuonna menemme Perpignaniin ja Barcelonaan tutustumaan tähän osuuteen. Yhdeksän nimeä. Kolme minuuttia ja olen tiukkana, painan nappia ja katkaisen mikrofonin. No niin, no nyt kuten aina kymmenen haluaa puhua. Nyt kaksi minuuttia per nuppi. Selvä. Kaksi minuuttia. Aloitamme herra Kuunista. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia koordinaattoreita, kolmea sellaista. Nämä väylät ja sinällänsä nämä käytävät eivät hyödytä, ellei rakenneta verkostoa. Ja tämähän on sisämarkkinoiden kannalta hyvin merkityksellinen asia, aivan erityisesti se, kun ajattelemme rautatiepakettia, joka viedään läpi sellaisena, kun me olemme sen kehittäneet. Kysymykseni on, menee oikeastaan herra Saverin suuntaan. TEN 22 ja samanaikaisesti lyhyt raportti siitä, miten miten pitkälle tämä, äh, tämä, äh, tätä äh, on kurottu umpeen Saksan puolella. Saksan valtion rautatiet on sanonut, että Berliinin ja Rostokin välinen väylä, joka voidaan yhdistää Konstantsiin, niin että, että Mustalta mereltä päästään Baltiaan ja Adrian mereltä Baltiaan. Mehän olemme nyt rakennusvaiheessa eurooppalaisin varoin. Se on tavoite yksi alue, siinä on, F, siinä on öö, infravaloja ja 2012 saadaan kaksi raiteinen sähköistetty rautatie, jossa käytetään MTS. Ne on niin Dresden Berliinin välinen väylä. Siinäkin Saksin osavaltion hallitus on vaatinut suoraa yhteyttä, jotta se ei menisi Leipzigin kautta. Ja tuen teitä nyt siinä, jos te voitte puhua Bayerin liikenneministerin kanssa silloin, kun puhuu tai reitetyksestä Praha, Nynberg ja Praha, München, en tiedä, mitä tsekit ovat viime kädessä siinä aikomassa, mutta se on kuitenkin suuri alue. Saadaanko siitä suora yhteys vai meneekö se Nynbergin kautta, teen ykkösen kautta? Haluaisin teitä tukea tässä hankkeessa, jos te lähdette näitä asiasta neuvottelemaan. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Ayala Sender. Two minutes, please. Si, eh... Kyllä. Kiitoksia kolmelle koordinaattorille. Haluaisin pyytää teiltä, herra Simpson, puheenjohtajana, ja jos se sopii, herra Sekkille, e, että hänen pitäisi suoraan kertoa valiokunnalle. Minä pyytäisin, herra Simpson, että jatkossa hän kertoisi meille tästä PP16, joka menee pyreneiden läpi. Ehkä seuraavassa kertomuksessa saisimme tietoja, ei pelkästään komissio. Kolme ja 19 hankkeet ovat mielenkiintoisia, mutta tämä tämäkin olisi hyvä ottaa esille. Pari huolenaihetta on huomattu, että rajaa työ Berpinjaanin, Berpinin luona on nyt käynnistymässä. Se etenee hyvää vauhtia ja ei ole nyt ole aivan väärässä, niin vaikuttaa, että joulukuussa jo ehkä avattaisiin jokin osuus. Simpson lienee tyytyväinen, koska hän, siellä oli vaikeuksia Perpignan ja Barcelonan välillä, mutta nyt se kai korjaantuu. Se on lykätty kolmella vuotella. Montpellier on myös sitten tulossa ja sillä saattaa olla vaikutuksia. Se on ehkä tulppana toisessa päässä. Mitä tästä voitte kertoa? Mielenkiinnolla panin merkille myös sen, että tämä oikeastaan puuttui komissiolta, että tämä PP19 nähdään yhtenä mahdollisuutena tavaraliikenteelle tällä käytävällä Välimeren suunnalla. Näin voidaan vahvistaa tätä puolta. Ja vielä kysyisin, oletteko sitä mieltä, puhut, kolme puhui tästä vaikeudesta raja-alueyhteistyöstä, onko tässä riittävästi, että meillä on yhteisymmärrys, pöytäkirja ja niin edelleen. Thank you, Mrs. Meissner, for the two minutes. Kiitos puheenjohtaja. Yritänpä puhua lyhyesti. Ensinnäkin kaikki ne ongelmat, jotka liittyvät Saksan hallitukseen, voisin sanoa samaa kuin kollega Kuun, että olisimme yhteistyössä herra Samarin kanssa koska me haluamme saada näitä asioita vietyä eteenpäin. Toinen asia liittyy prioriteettiin 3 ja 19. Herra Sekki, jätän oikeastaan tämän espanjalaiselle kollegalle, joka on pitänyt puheenvuoroakin. Ja se, mitä herra Telika raportoi ja osittain myös herra Savari, nämä ovat niitä ongelmia. Me tiedämme, että on, on erilaiset tilanteet ja olosuhteet Euroopassa, erityisesti kiskoliikenteen osalta. Ja selväksi on käynyt, että osittain Herra Telikka, äh, sanoitte, että on, on vain bussiliikennettä, jotka korvataan. Keksoliikenteellä on teknisiä ongelmia ja yhteiskäyttöisyydessä ja erityisesti myös rahaongelmia, niin kuin te totesitte, herra Saveri, kuten herra Telikakin. Kysynkin nyt, mikä teidän, mitä teidän mielestänne tarvitaan, jotta saataisiin eurooppalainen rautatieverkosta aikaan? Tietenkin voidaan sanoa, että rahaa, mutta sitä ei ole tällä hetkellä. Mutta näettekö te jonkinlaisia mahdollisuuksia Äh, saada tähän mehän haluamme äh, tosin eurooppalaisen rautatieverkoston. Tämä on jo suuri ongelma, josta puhuttiin Sarakosassakin. Pelkästään rajat ylittävä liikenne ei riitä. Kiitos. Kiitos. Herra Kramer. Niin ensiksi haluaisin kysyä, että jos ei raha ole, niin Espanja on mielestäni ainoa maa, joka rahoittaa enemmän rautatietä kuin tieliikennettä. Kaikki muut investoivat tieliikenteeseen, niin myös Saksa tekee niin. Ja tähänkin teidän pitää kiinnittää huomiota. Kun valitaan rahasta, niin meillähän on mahdollisuus ottaa tietulli kaikille rekoille 3,5 tonnista ylöspäin. Tämä ei monissa maissa ole tällä hetkellä tilanne. Sveitsissä ö, tehdään niin, ehkä, koska ne eivät ole EU-ssa. Tässä pitää sanoa, että tässä voidaan kerätä rahoja. Esimerkiksi Gotthardin tunneli rahoitetaan juuri näillä tietulleilla. Ja näin voidaan siirtää liikennettä tieltä rautatielle. Ja sitten tämä hanke 17, tämä 27, Puolasta Liettuaan tämä väylä, sitä saneerataan, mutta en tiedä, miksi tässä on ekologisia ongelmia, sillä olen itse ollut tällä reitillä. Tietysti kaunas, sen pitää olla tässä se kohta, jossa tehdään muutoksia, mutta Puolassa ei ongelmia ehkä olisi. Herra Savari, Tonava Constanza, tämä on romanialaisten prioriteetti. Tämähän on äh, aivan samansuuntainen Tonavan kanssa, ja tässähän puhumme juuri Tonavan miljoonahankkeessa. Tässä pitäisi nyt päättää, eihän kumpaakin hanketta voi EU rahoittaa. Nämä kolme neljä isoa laivaa, ja että siksi äh, luovuttaisiin rautatiestä, en tiedä. Me tarvitsemme... Ähm, tässä on tietysti aivan erilaisia intressejä. Jos ei edistytä, niin se johtuu siitä, että luullaan, että ollaan ainoita, jotka päättävät tästä asiasta. Viimeinen kohta. Espanja. Onko tämä, onko tämä yhteys nyt sitten aivan haudattu vai äm, tehdäänkö tässä edistystä? Ranskassa ei, mutta miten, äh, mikä on Espanjassa tilanne? Sillä, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia koordinaattoreita siitä, mitä hankkeessa on saatu aikaan. Hauska nähdä Gilles Savarikin täällä jälleen. Minä kysyisin Telitskan esittelemästä Rail Balticasta. Kiitos kuvailemastanne edistyksestä. Olitte huomattavasti toiveikkaampi kuin olet aikaisemmin ollut. Kolme kysymystä Latviasta. Mitä odottelette uudelta hallitukselta? Miksi kuvittelette, että tilanne on parempi kuin aikaisemmin? Hallituksessa on jotakukin samat puolueet ja intressiryhmät. Toiseksi Puolan osuus. Minulla on kyllä tietyt huoleni no perustus 120, että 2013 mennessä, jos Puola ei investoi omaan osionsa Alkarin Alkasur valkkeosuus on oikeastaan pidempikin vielä ajallisesti reittinä. Kolmanneksi On hyvä, että virolaisilla on tämä näkemys, kuten teilläkin, että pitäisi käyttää 120 kilometriä tunnissa myös matkustajaliikenteessä. Olen kirjoitettu täällä, että ensi vuonna on nyt tarpeen järjestää kansainvälinen yhteenliittymä, että kaikki maat ovat mukana. Mikä olisi paras ratkaisumahdollisuus? Kiitos. Kiitos. De Grandes Pascual. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiitän Savaria ja, ja Telitska, mutta kaikki ovat Euroopan hankkeita, mutta ennen kaikkea täytyy muita, muitakin hankkeita suosia. En, siksi ennen kaikkea herra Sekkille esittäisin esittäisin kysymykseni. Te olette todistanut tästä pätkästä, että se on kaikkein nopein ja paras. Se on sanottava. Se totesittekin, että ollaan aika tyytyväisiä, että kun se kerran meitäkin suoraan koskettaa, niin voimme olla siitä tyytyväisiä. Kaikki ei ole kuitenkaan näin kuin hyvää, hyvällä tolalla. Kriisi vaikuttaa kaikkiin. Romanista ja Bulgarista oli puhe, Savari puhui siitä. Ei saa unohtaa sitäkään, että tämä on yhteinen ongelma. Ja kuitenkin, jos mietitään näitä ongelmia, mitä yksityinen panos voi olla, niin se on varmasti hyvä malli. Ei saa nyt pysähtyä, vaan täytyy jatkaa sekä julkisia varoja, vaikka niitä vähän onkin, mutta niitäkin tarvitaan. Mielestäni tämä on myönteistä rajaongelmat, ne ovat samanlaisia. Pikkusen päästään eteenpäin, mutta kollegani viittasi tähän jo, että se on vakava ja se on pantava merkille, että tämä Montpellierin kohdalla oleva on jäämässä jälkeen. Tässä täytyy käytyä Ranskankin puoleen. Tässä joku otti esille, joka ei välttämättä ole samaa mieltä yleensä kanssa, mutta tässä olemme samaa mieltä, että pitäisi nyt enemmän panostaa tähän – että ne ratkaistaisiin. Meillä on velvollisuutemme ja kantavastuu siitä osasta, joka jo kullekin kuuluu, ja tämä on erittäin tärkeää tällä raja-alueella, että saadaan eurooppalaisia verkkoja raideliikenteessä, ettei pelkästään tule raja-alueet mukaan. Lopuksi haluaisin kiittää teitä siitä, että otatte huomioon myös Välimeren käytävän. On tietenkin totta, että tänä päivänä se ei ole ihan ensisijaisessa hankkeessa, mutta kiistatonta, että se voisi olla koska olisi aika tärkeää, ei pelkästään Iberian nimimaan kannalta, vaan muutenkin on erittäin tärkeää koko Euroopan kannalta ja varsinkin Ranskan kannalta, että sinne täytyy panna lisää voimavaroja, poliittista tahtoa. Ja minä pyydän nyt juhlallisesti, että näin teette, koska on kuitenkin kaikkien rikkaimpia alueita Espanjassakin, joka voisi tuoda jotain sisämarkkinoille, suuria mahdollisuuksia, totta kai Ranskankin kautta – ja se olisi mielestäni erittäin tärkeää koko verkolle. Kiitoksia. Tremossa. Thank you very much. Uh, just a question from uh, Mr. Seki. Kiitos, uh, herra Seki. Olen lukenut tämän puolivälin arvioinnin. Ja sivulla 15 puhutaan siitä, että on viivästyksiä kolme tärkeintä syytä viivästyksille on, ja yksi niistä on poliittiset ö, syyt. Voisitko kertoa näistä poliittisista syistä, etenkin mitä tulee Espanjan hallituksen ja Ranskan hallituksen? Kiitos. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Lichtenberger. Ja herzlichen Dank on... Kiitoksia paljon ja tervetuloa kaikki kolme aivan erityisesti. Haluan toivottaa tervetulleeksi entisen kollegamme Savariin ja hänen vaikean pätkänsä. Ne voidaan varmaan äh, oikeudelle ja kohtuudelle sanoa. No nyt tämän väylän arvo ei valitettavasti vastaa sitä, koska minusta tämä olisi juuri sellainen, joka voisi yhdistää oleellisia keskuksia toisiinsa ja samalla myös toisiin, toimisi merkittävänä syöttöliikenneväylänä Käytävää 17, mutta myös Donavan suuntaan. Siinä mielessä erityisesti tämä yhteys, josta me puhumme, on todella kiinnostava juttu. Siksi minä kysynkin seuraavaa erityisesti tästä pätkästä, Sumara-rata, joka menee Lintsistä pohjoiseen ja muodostaa yhteyden kahden käytävän välille, tai muodostaisi No viimeksi on sanottu, että suurnopeusjunaa ei voida käyttää tällä äh, väylällä, siksi se onkin suuri ongelma. Minusta tässä, tämä ongelma liittyy siihen, että tässä, tästä tarkoitus saada uh, uh, merkittävä rahtiväylä, joka, joka ei edes käytä suurnopeusjunia, eikä se ongelma siellä olekaan olemassa kun vaan riittävästi kehitetään sitä adekvaatilla tavalla. Ja siinä olisikin tehty jo paljon siinä vaiheessa. Kysynkin, onko mahdollista sanoa, että okei, vaikka se ei olekaan nyt välttämättä tämä suurnopeusjono, niin, niin tässä on kuitenkin vaikea maasto. Siellä on äh, laaksoa ja kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaakaan. Äh, että äh, ehkä pikemminkin voitaisiin keskittyä näihin nopeuksien leikkauksiin ja samaan aikaan kuitenkin voitaisiin hyödyntää yhteiskäyttöisyyttä ja yhteyttä muihin käytäviin, joka voitaisiin painottaa tässä enemmän jolloin tavallaan politiikan sektorilla voitaisiin panostaa näihin kysymyksiin. Tiedän, että Ylä-Itävaltan osavaltio on kovin kiinnostunut naapurialueesta Tsekin maassa niin ikään – ja molemmilla alueilla on vaikeuksia kansallisten hallitustensa kanssa, siis Tsekin maassa ja Ylä-Itävallassa. Kiitos, Rova Bilbao. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kolmelle koordinaattoreille raportoinnista. Savarille sanoisin, että olen samaa mieltä sen kanssa, mitä totesitte. Meidän täytyy tavalla tai toisella velvoittaa jäsenvaltiot näin tekemään. Jos me haluamme kehittää eurooppalaisia sisämarkkinoita ja täyttää tämän suunnitelman, jonka hyväksyimme kriisiä varten Eurooppa 2020, viittaan tässä ohjelmaan, jossa puhutaan innovaatiosta, kilpailukyvystä, kestävyydestä mielestäni. Jos ajatellaan näitä ensisijaisia hankkeita, niin varmasti niiden myötä saadaan aikaan johdonmukaisuutta niiden päätösten kanssa, joita olemme hyväksymässä muutenkin haluaisin teille kertoa tämän, koska syntyy sellainen vaikutelma, että jäsenvaltiot eivät näin toimi. Konkreettisemmin Sekkille kysymys liittyen kolmoshankkeeseen. Se vastaa os- Espanjan osuutta tai Baskimaa hanketta, niin kuin meillä päin sanotaan. Miten te arvioisitte tätä toteuttamista viime vuoden osalta varsinkin? onko täytäntöönpano menossa siihen tahtiin, kun on päätetty, vai onko jotain viivästystä tullut, varsinkin viime vuosien aikana. Sitten yhteys Ranskaan. Totesitte, että Espanja on allekirjoittanut kolme asiakirjaa. Tässä hankkeessa on tiettyjä komplikaatioita, viittasitte ympäristöongelmiin. Haluaisin tarkemmin tietää, miten on törmätty kolmosessa, kun siis kolmonen menee eteenpäin Espanjan puolella, Baskimaan puolella, kun ne on kerran ratkaistu, niin miten voitaisiin ratkaista myös yhteys Ranskan osalta. Ja kun viittaatte kerran ympäristöongelmiin, niin haluaisin konkreettisemmin tietää, mihin viittaatte. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. No niin, hyvät herrat. Saatte puheenvuoron noin 10 minuuttia kullekin vastauksia varten, niin se olisi loistavaa. Totta kai joillakin jäsenillä on hankkeita, jotka ovat lähempänä heidän sydäntä Verbiniasta Barcelonaan tai, tai etelään, jos matkustetaan Balkanin kautta Kreikkaan. Tai Rail Baltikan yhdistäminen, niin se on lehmä jokaisella ojassaan. Telitska ehkä 10 minuuttia. Voitte vastata, jos kysymyksiä tuli. Kiitos. Yritän vastata tästä näihin tarkempiin kysymyksiin. Aloitan näistä äh, monipu- monimutkaisimmista kysymyksistä ja ja tästä matkustajaliikenteestä kysyitte, miten se voisi toimia. Se ei toimi, jos me jätämme tämän vain yhtiöille. näemme tässä protektionismia ja monopolia ja tiettyjä, täällä on äh, tiettyjä intressejä. Nämä neljä yhtiötä voisivat perustaa yhteisen yrityksen, jolloin meillä olisi uusi kokonaisuus, joka johtaisi näitä toimia. Etuna olisi se, että pääsimme nopeasti alkuun, tietyt vaikeudet ylitettäisiin ja, ja pääsimme yli tästä kansallisesta näkökohdasta, mutta myös tämä gate change olisi helpompi tästä voitaisiin, ähm, tätä ei välttämättä tarvitsisi ostaa. Tämä olisi yksi idea, mutta ähm, jää nähtäväksi, toimiiko se käytännössä. Äh, vuoden lopulla meillä on ensimmäinen tapaaminen. Tarvitsemme poliittista tukea ja sitten voimme edetä. Viime vuonna ehdotettiin vaihtoehtoista äh, projektia Liettuan osa- osuudelle. Sitten mitä tulee Puolaan, niin kuulen usein tietystä maasta kommentteja tiettyyn maahan liittyen. Ja joskus nämä ovat harhaanjohtavia, mutta totuus on se, että meillä on kyllä sitoumusta Puolan puolelta, mutta olette oikeassa ja tämä johtaa myös herra Kramerin kysymykseen. Tämä rajat ylittävä osio Liettuan kanssa. Tämä on kompastuskivi. Jos kysyisitte minulta, voisiko voisiko tällainen tutkimus olla tehty aikaisessa vaiheessa, niin tietysti sanoisin kyllä. Monissa maissa näin on tapahtunutkin. Mutta aito ja rehellinen kysymys tässä on se, niin pitäisikö tässä käyttää eri reittiä ja ympäristösyyt ovat tässä yksi syy. Tietysti tämä nykyinen reitti on täynnä mutkia, joten pitäisi rakentaa uusi, uudet kiskot. Meidän pitää siis tarkastella sitä, onko tämä nykyinen reitti ja raide ympäristöystävällinen, ympäristöystävällisen lupaava vai pitäisikö tässä tehdä mutka, uusi muutos, niin kyllä olen ympäristöystävällisen näkökulmien pohjalla tässä, mutta seuraamme sitä, mitä tutkimuksessa tulee. Sitten Latvia ja kysymys, joka koski sitä. Kyllä, olen, sanoisin, että tämä on totta. Meillä on yhteys, joka um, vastaa vaaliin um, edeltävää tilannetta. Hallituksella on vahva mandaatti. Mitä tarkalleen pitää tehdä, niin tarkalleen odotan, että käytetään tämä aika siihen tutkimusten, että tutkimukset saadaan loppuun ja että työt alkavat ensi vuoden alulla. Jos näin ei tapahdu, niin silloin Latvian ja muidenkin maiden pitää ymmärtää, että tässä on kyse solidaarisuudesta ja yhteyksistä. Jos ei noudateta sääntöjä, niin silloin pitää ymmärtää, että ei saa myöskään etuja. Sitten herra Kramerille vielä. Tämä ei liittynyt Rail Baltican, vaan tulleihin. Tämä on todella tärkeä seikka myös tie- ja rautatieliikenteen yhteyden suhteen. Sanoisin, että Tsekin tasavalta saattaa ottaa käyttöön tie, tulijärjestelmän rekkojen suhteen. Tätäkin valmistellaan ja voidaan olla varmasti avuksi. Voimme keskustella tästä vielä lisää. Sitten loput kysymykset Rova Maisnaa mitä pitää tehdä tässä vaiheessa? No, yksinkertainen kysymys, vastaus olisi, että pitää toteuttaa se, mitä on päätetty tähän mennessä. Kun katsastamme, katsastamme Rail Balticaa, niin yksi kolmasosa kuluista, jotka suunniteltiin tutkimuksiin, niin tämä ei tapahtunut aivan noin vain, vaan sen takana oli valtavaa työtä, tavoite oli se, että jos kuluja ei pystytä leikkaamaan, niin tätä yhteyttä ei tule, sillä taantuman aikoina tämä ei ole toteutettavissa. Eli ensinnäkin tämä pitää saada toteutettua ja tietysti seuraavia rahoitusnäkymiä pitää valmistella. Puhuin ähm, tästä Puolan ja Liettuan rajan ongelmasta. Nykyään meidän pitää ajatella kahta näkökohtaa. Ensinnäkin nopeuden kasvattamista – mutta ei pidä unelmoida suurnopeudesta yli 200 kilometrin nopeudesta, mutta voidaan, voidaan puhua, puhua esimerkiksi 160 kilometriä tunnissa siitä nopeudesta. Se olisi sekä, sekä rahdille että matkustajaliikenteelle hyvä asia. Toiseksi, ja tämä on politiikan asia, Rail Baltican yhteydet ja yhteydet muihin Itä-Euroopan linjoihin. Meidän ei pitäisi tehdä samoja virheitä kuin menneisyydessä, sillä nykyään meillä on monia ongelmia Keski- ja Itä-Euroopan raja-alueilla. Nämä yhteydet pitää saada kuntoon ja ajatella strategisista 20 vuotta eteenpäin. Tähän pitää keskittyä aikaisessa vaiheessa. Eli pitää toteuttaa ja valmistella kaikki tutkimukset ja saada nämä valmiiksi seuraavaa vaihetta varten. Ja sitten tietysti rahoitus pitää saada. Tässä on kyse strategiasta. Voi olla kyse mm, monilähteisestä rahoituksesta. Ja toivottavasti komissio tekee tämän parissa töitä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Savari. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan yhtä lyhyesti kollegani. Ensinnäkin sanoisin herra Kuunelle ja Meissnerille, että saksalaisten kanssa mitään ongelmia ole. Saksan kysymys tällä haavaa, tai nämä kysymykset olet mielestäni aivan legitiimejä. Juuri totesin teille, teidän täytyy nyt ymmärtää tämä hyvin, että on kyse kaikista hankkeista, budjettirajoitukset jäsenvaltioissa, oli sitten kyse idästä tai lännestä johtavat siihen, että moni jäsenvaltio haluaa kansallisesti hoitaa tämän tai ainakin panee etusijalle kansalliset perusrakenteet kuin suuret eurooppalaiset hankkeet. Välitön valinta on se, mikä se on lyhyellä aikavälillä. Se on huomioitava tässä. Olen pannut merkille tällaista käyttäytymistä kaikkialla. Myös hankkeessa, jossa en ole sen paremmin koordinaattorina, mutta kuitenkin omassa maassani toimijana. Se on varsinainen kysymys. Saksalaiset ovat tätä miettineet. Esimerkiksi, miten voitaisiin Bayeri saada paremmin yhdistettyä Pohjanmereen. Mutta on muitakin itä-länsikysymyksiä, ihan tähdellistä sekin. Idässä kyllä menee eteenpäin, mutta ei Trieste Jetsit pätkällä 40 kilometriä Triestestä Tsekkiin. Siellä ei ole rahoitettu tätä pätkää. Saksassa ovat muut, miten siellä sitten saadaan suunnopeus joskus, jos ei tänään investoida. Joka suunnopeushanketta nopeutetaan tai tehdään sitten investointia 15-20 vuoden tähtäimellä ei voi olla tekemättä mitään, jos tsekit tekevät jotain. Toinen aihe, ehkä äsken hiukan sekavasti selitin Bayerista Nürnberg-Regensburg. Ei kyse ole siitä, että Nürnberg hylätään saksalaisille, mutta täytyy kyllä miettiä, entä sitten Prahan suunnopeusyhteys. Jos ajatellaan nykyistä linjaa, uudistetaanko se Tsekin puolella suunnopeuskelpoiseksi Praha Scherongen, Nürnberg, vai tehdäänkö se, kuten on ajateltu, Praha, Regensburg? Sekille sopii kaikki, jompi kumpi. Mutta ongelmana on se, että he ovat nyt uudistaneet Prahasta Schengenin. Saksalaiset sanovat, miten suurnopeus voi sitten onnistua Nürnbergin tai Regensburgiin. Me emme voi tehdä tätä Nürnberg Schengen kun se on liian kallis. Se on selvitettävä noin jatkuvuudenkin nimissä. Ja mielestäni on aivan mahdollista kyllä se hoitaa. Ja täytyy saada aikaan kolmen kesken vuoropuhelu, kun ajatellaan investointia, joita ovat, tsekit ovat tehneet 22 hankkeessa. Varmasti se ehkä ei onnistu, koska kasvat eivät mitään tee, vaan tekevät vasta 20 vuoden päästä. Sitä minä tässä ajan takaa. Rova Meissner Oikeastaan vastasinkin jo kysymykseen Saksan hallituksen osalta, me on avointa mielenkiintoista keskustelua, ja se on ihan täydellistä. Kuudelle sanoisin, että ehkä nyt kun olen ranskalainen, niin kyllä menin myös osavaltioihin, mutta eh, mielestäni me emme kuitenkaan neuvottele heidän kanssa, vaan keskushallituksen kanssa. Muuten tulee ongelmia legitimiteetin kanssa. Emme halua keskushallituksia hankauksiin panna. Minä olen paikallisen tasolta ja, ja usein halutaan sisäpolitiikkaa tuoda mukaan, mutta olisi tässä kyllä varovainen, jos sopii. Rova Meissner, miten tämä onnistuu? Rautatieliikenteessä todellakin rahoitus on valtava kysymys, mukaan lukien klassiset verkot. Vapauttaminen on yksi juttu, se yleensä laskee hintoja, mutta ei se voi olla ainoa väline. Jos emme pysty keräämään muilta liikennemuodolta rahaa, että se menee raideliikenteeseen, niin tulee rahoituksen kanssa ongelmia. Perushankkeet, rakenteet vaativat julkista rahaa, ne on sukupolven mittaisia. Ja usein on valtioministeriö, joka maksaa. Osittain yksityisiä varojakin on, mutta ei kovinkaan paljon, koska usein on kyse sadastakin vuodesta. Herra Kramer, enpä usko, että tässä täytyy Tonavan ja rahtiliikenteen kanssa neuvotella. Tonavalla, kun ei ole matkustajia, vain rahtiliikennettä. Täytyy vain miettiä, onko Tonava hyödyllisempi rahtiliikenteessä hyödyllisempi kuin rautatieliikenne. Romanilaiset kuitenkin haluavat saada aikaan Unkari-Konstantsan yhteyden. Heillä on rahaa paljon, Hankalaakin se on heille, mutta jos 22 jotenkin toteutuu heidän kannaltaan, niin se on tuo osuus. Minä olen huolestunut etelän osuudesta, siksi olen esittänyt Serbia vaihtoehtoa. Lopuksi Rova Lichtenberger, Linz, Praha teidän hallituksenne pitäisi panna sinne 300 miljoonaa euroa ensi vuodesta alkaen, jotta saadaan tämän yhteys syberhaunasti. Let checkit etenevät. Kaikille sopii se, että maantiede ja maisema ovat niin laadukkaita, että kustannukset olisivat niin valtavat, jos mennään suurnopeuteen. Siksi kohennetaan linjaa, jotta voidaan tavaraa kuljettaa mukavammin, mutta ei välttämättä samoin tavoitteen kuin Atlantilla, Ranskassa tai Luorinlaaksolla, Laaksossa. Nyt on kyse siitä, miten maat pääsevät kohti välimerta. Se on mietittävä. Kaikkiko menee Brennerin kautta vai muuta kautta? Nyt on ollut sellaisia vastauksia ollut tapetilla pohjois-eteläsuunnalla. Tämän voin sanoa, mutta toivottavasti vastasi kysymykseenne. Herra Sekki. Thank you, Mr. Chairman. Thank... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille kiinnostavista kysymyksistä ja huomioista. Yritän antaa jonkinlaisia vastauksiakin. Ensinnäkin tämä poliittiset viipeet, josta puhuttiin. En nyt käyttäisi ehkä tätä, tätä ehkä ei käytetä ihan oikein. Aina kun sanon, että, että raportissa on poliittisia vaikeuksia tai viipeitä, tätä ei, tämä ei tarkoita mitään arviota siitä, että miten järjestelmä on toiminut, vaan pikemminkin siinä heijastellaan vaikeuksia saada kasaan rajat ylittävä konteksti sisältäen monia, monen tasoisia alueellisia järjestelmiä ja tahoja ja viranomaisia. Ja vaikeu, tämä kokoamisen vaikeus liittyy siihen, että on, on monia sitoumuksia ja aika kuluu sen kun kuluu. Tämä on se syy, miksi olimme kovin iloisia, kun saimme ää, yhteisymmärrysmuistion allekirjoitukset Sarakoosassa ja olimme kovin iloisia, että tapaaminen järjestyi, niin kuin kerroinkin, tuossa marraskuun puolivälissä, jotta saataisiin tämä korkean tason työryhmä toimimaan, joka ei tapa, tarkoita äh, mitään niin kuin, tiettyä sitoutumista tiettyyn päivään, vaan se tarkoittaa äh, jatkuvaa sitoutumista hallitusten taholta, niin kuin ajalla Sender sanoi, että tämä saattaisi olla hyvin tärkeä kohennus koska totta kai totta vai aikaa, aika ei riitä ja, ja viipeitä sattuu, koska ei ole, valmiita johon, ei ole valmiita tiettyihin päätöksiin ja niin poispäin, mutta, mutta ei ole syytä olla liian naivisanoissa, niin että joskus on vaikeaa saada kaikki huolestuneet osapuolet yhteen. Ja siis samaan aikaan aika kuluu. Tämä oli sellainen yleinen ajatus joka vastaa myös tähän hallitusasiaankin. Me näemme, olemme nähneet tämän ensimmäiset ponnistelut, kun selvitetään sitä, mitä Ranska ja Espanja on toiminut. Ja sitten voidaan ottaa esille myös Espanjan ja Portugalin välinen yhteys. Me voimme yrittää saada sinnekin samantyyppistä vireille. Samantyyppisiä kontakteja löytyy kuitenkin hallitus ja muillakin tasolla. Ne ovat pysyviä, jatkuvia ja siellä löytyy yhteistyöhalukkuutta. Siinä suhteessa siellä oli enempää lausuttavaa. PP16. En minä ole se, joka päättää tästä. Minä annoin ensin teille byrokraatin näkemyksen. Nyt jos ajatellaan näitä yleisiä kehyksiä puitteiden BPissä, se mitä sanoin heti alussa, että tämä liittyy myös johonkin järkeviin syihin, joita on edelleenkin. Tämä on se byrokraattinen näkemys. Henkilökohtaisesti minusta on järkevää aloittaa työskentely samalta, samanlaisen projektin tiimoilta, joka on tietenkin mutkikas ja se vaatii paljon aikaan. Se on pitkän aikavälin projekti. Kun itse olen kuitenkin kotoisin Alppialueelta, tiedän nämä tarinat ja tiesin, että kesti kauan saada, saada sopu aikaan. Ensin, aloittain ensimmäistä ja aina tähän Gotthardin tunneliin asti, joka nyt on saatu hoidettua. On hyvä, hyvä tehdä tällaisia alustavia tutkimuksia, selvityksiä ja mahdollisuuksien mukaan voidaan nyt käyttää myös jo olemassa olevia yhteyksiä, niin kuin Espanjan ja Ranskan välillä – Tiedän, että se on vaikea, on teknisiä ongelmia, mutta se saa, siihen, siihen li, liittyy myös matkailun kiinnostus. Mutta siinä se saattaa olla vaikeaa saada se liikkeelle. Mutta se, mitä minua huolestuttaa, on se tosi seikka, että, et, että kun Euroopan rahaa on käytettävissä alustaviin äh, selvityksiin ja tutkimuksiin, niin kuin näette, kun katsotte tätä puolivälin arvioita, arviointia, niin riskinä on se, että tämä raha jää menee hukkaan. Asia pitäisi saada liikkeelle. kanta meillä on osa minun tehtäväni, niin minne mainitsimme tämän hallituksen silloin, kun me tapaamme niitä, muistantaaksemme hallituksia siitä, että, että, että niiden täytyy päättää, mitä tehdään. Välimeren käytävä, ja PP19 erityisesti, Välimeren käytävä, kuten sanoin, ei ole osa prioriteettiprojekteja, mutta sen osat, osaset ovat sellaisia ikään kuin se olisi osa prioriteettiprojekteja. Siis rahtikäytäviä, johtuen tietyistä rannikkoreiteistä eh, Espanjankin puolella. Me olemme samaa mieltä tästä. Kyllä tämä on hyvä ajatus eh, yhdistää ei pelkästään Barcelona, vaan myös muut eh, Välimeren satamat osaksi yhtenäismarkkinoita Ranskan suuntaan. Ei tähän ole mitään lisättävää, mutta olisi hyvin tärkeää, kun ajatellaan, että mit, mitä tapahtuu silloin, kun määritellään tämä politiikka uudelleen. jos sopimus saadaan aikaan tästä Välimeren käytävästä, niin se pitäisi saada osaksi Kornet, kor, ydinverkostoa, joka tapauksessa me haluamme nämä osaksi tätä ydinverkostoa. Tavallaan kornettiverkostoa, jos näin halutaan sanoa. meidän täytyy tunnustaa että Joka tapauksessa tämä koko reitti ei ole valmis ennen vuotta 2020, semminkin kun puhutaan suuren, suurnopeusyhteyksistä Espanjan ja Lyonin välillä. No, hyvät uutiset tavallaan ovat nyt sitten siinä, että ensimmäinen projektin vaihe, joka on lykätty, sisältää lisää kapasiteettia nykyreiteille – Tietenkin olemassa olevaa kapasiteettia voidaan käyttää Pepian, Pigaras, Tangojen. Ei ole nyt välttämättä näitä olemassa olevaa kapasiteettia käytetään varsin mukaan hyväksi. Ja sitten kun TGV saapuu Figarasin asemalle, niin saapaa, tai saapuu tietenkin kaukaa näin ollen olemassa olevaa reittiä voidaan käyttää, mutta sitä täytyy parempaa, jotta, jotta sitä voitaisiin hyödyntää paremmin. Ja lopuksi Atlantin aluetta. Roista Rova Bilbao esitti kysymyksen. Vaikkakin viipeitä on sattunut tietyissä paikoissa, niin tämän tämän Espanjan os, osan täytäntöönpana ovat menossa eteenpäin, Espanjan puolella siis. Yksi ongelma liittyy siihen, millä tavalla määritellään tämä, ää, tämä rajatylittävä osa, kun, kun yhtäältä Ranska on lähes valmis tähän koska kaikki päätökset, joita on täytynyt tehdä en, ennen rajalle saapumista, on jo, on jo tehty tai pantu jo täytäntöönkin. Eli me tarkastelemmekin tavallaan ongelmaa Akitelin alueella ja ratkaisu on kuitenkin käsillä. Ja Baskimaassa sillä on tehty oikein hyödyllistä työtä. Mutta joka tapauksessa meihin, Baskima, Baskialue Ranskassa. Eh, se on siellä on useimmat vaikeat kysymykset selvitetty ja ne ongelmat, jotka liittyvät vesistöihin ja Välimeren alueen konferenssi pitäisi nyt keskittyä siihen, mikä on tarpeen, missä täytyy päästä eteenpäin päätöksentekoprosessissa. Ja me yritämme tavallaan toimia tässä katalysaattoreina, koska aikahan aikaahan ei ole haaskuuseen asti. Luulenpa puheenjohtaja, että olen nyt varmasti kyllä kaikki kysymyksiin vastannut. Kiitoksia. Kiitoksia teille, hyvät herrat, näistä vastauksista myös. Kuten sanoin Valentille ja Paisille, totta kai haluamme näistä yhteistyötä kanssanne teidän tehtävässänne. Tiedämme, että että varsinkin raideliikenteen kanssa on hankaluuksia. Mutta kuten totesin täällä, me olemme teitä varten auttamassa, ikään kuin antamassa osviittaa, jos niin toivotte. Kiitoksia kovasti todellakin ajastanne. Ja voisimme ehkä vielä suosin osoituksiin osoittaa kiitollisuutemme. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, kollegat. Palaamme kello 15 komission jäsen ja kello 16 neljä muuta koordinaattoria. Tämä on varsinainen sprinttikisa mutta teidän avullanne varmasti se kyllä onnistuu. Neljältä, kun kolmelta, kolmelta komission jäsen. Okei, okei, okei, okei. Ja sitten muut koronat on neljältä, okei. Kiitoksia kovasti. Hyvää ruokahalua.